Welcome to the meeting. Tervetuloa kokoukseen. These are available today with the exception of... Täällä on kaikki tulkkaus tänään paitsi maltan kielellä ja kroatiaksi. Halusin kertoa teille vierailijaryhmistä. Meillä on ensinnäkin Javi Lopes, joka on kutsunut paikalle 30 sosiaalidemokraattia paikallisedustaja Katalanen, Katalonian alueelta Valeorian talista. Kello 11.30 tuo ryhmä tulee kokoukseemme. Ja sitten edustaja Moran Chartier, toivottavasti tulee paikalle pian yhdessä ryhmänsä kanssa. Hän tuo paikalle 21 henkilöä mukaan tähän EU-Afrikka-viikkokeskustelun kello 11.15-12.30. Ja tämän jälkeen meillä on myös vierailijaryhmä, jonka Stefan Tuulis on kutsunut paikalle. 14 valtioteteen opiskelijaa, jotka tulevat nyt heti alusta lähtien paikalle. Ne teistä, jotka olette jo täällä, tervetuloa kokoukseemme. Göteborgin sosiaalisen pilarin kokous, huippukokous, meidät kutsuttiin sinne viime viikonloppuna. Olimme myös tietysti mukana ja käsittelimme työllisyys- ja sosiaaliasioita ja valiokunnan puheenjohtajana, kuten olin paikalla, kuten Kuneva Metzeris ja Van den Candelare ja edustaja Chambon. Kaikki me olimme paikalla, ehkä unohdin jonkun. Meidän näkökulmastamme katsoen kokous oli erittäin hedelmällinen. Siellähän käsiteltiin meille niin tärkeitä asioita. Ja olen ilahtunut siitä, että meidät kutsuttiin, niin me osallistuimme todella monen eri keskusteluun. Näin siirrytään kohtaan kolme esityslistalla hieman katsaus tuohon lähetettötyöntekijöihin koskevan keskusteluun. Agnes, odottelemme sinua. Ole hyvä, istuudu, koska haluan antaa sinulle puheenvuoron. Meillä on ollut eri kokouksia ja ensimmäinen niistä, joka meillä oli Strasbourgissa, oli erinomainen, tehokas ja saimme hyvän tuloksen lähtökohdaksi. Ja seuraavat kolmikantaneuvottelut on myös suunniteltu pidettäväksi 28.11. Brysselissä, 4. joulukuuta myös Brysselissä ja 13. joulukuuta Strasbourgissa. enkä tiedä, että onko tässä mahdollisuutta optimismiin, mutta ensimmäisten trilogikokemusten pohjalta ei suinkaan ole mahdotonta, ettemmekö pääsisi tulokseen 13.12. Ainakin se on meille toiveena. Ja näin annan sitten puheenvuoron edustajan geriukselle, jotta hän voi käydä läpi ensimmäisen trilogin tuloksia ja suunnitelmia varjosettelijoiden kokouksiksi ja muuksi työksi, joka vielä täytyy tehdä. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Te jo kerroittekin valiokunnalle vähän näistä asioista. Minullakin oli sellainen tunne, että kaikki lähti oikein hyvin käyntiin tässä trilogissa. Trilogihan on vaikea, koska on useita aiheita ja mielipideerojakin. Eikä ainoastaan meidän ja neuvoston ehdotuksen välillä ja mandaattimme välillä, mutta myös EPn kantahan käytimme ensimmäisessä trilogissa, tai esittelimme EU, EPn kantaa ja kerroimme neuvostolle, mitkä aiheet meidän mielestämme olivat tärkeitä. No, neuvosto ja komissio tekivät samoin, joten näyttää siltä, että kaik, aika moni asia on vielä avoinna. Tällä hetkellä <clears throat> yhteisesittelijäni on jo matkalla tänne. Meillähän on ehdotus neuvostolta. Neuvosto on kertonut, mistä aiheesta se haluaa keskustella niiden kolmen päivän, aikana, jotka te puheenjohtaja mainitsitte. Ja meillä on hyvin kunnianhimoinen neuvoston puheenjohtajavaltio. Mutta ennen tätä trilogin kokousta keskustelin myös bulgarialaisen pysyvän edustajan kanssa. Ja heidänkin mielestään tämä aihe on erittäin tärkeä. Joten jos virolaiset eivät vielä onnistu saamaan tätä asiaa päätökseen, niin kyllä Bulgaria mielellään ottaa sitten tämän viestikapulan. Sisällöllisesti hän Tästä tulee aika hankala palapeli. Mutta meillä on useita kunnianhimoisia neuvottelijoita pöydän, neuvottelupöydän äärelle, joten uskon, että voimme suhtautua myönteisesti tähän asiaan. Thank you. Any questions? Kiitoksia. Onko kysyttävää Agnesilta tässä vaiheessa? No niin, ja Juttakin tuli paikalle. Lämpimästi tervetuloa. Päätit palata parlamenttiin. Olemme kovin kiitollisia siitä. Seuraava mm, varjoisetelyiden kokous on tarkoitus pitää 27.11. kello kahdeksaltako? Kahdeksasta yhdeksän aamulla vai? Ei, ei. Olen kovin kiitollinen Se on kello kuudesta seitsemään iltapäivällä. Uh, I don't think I will go more into details. Uh, um, uh, you know that we have... <clears throat> Mennään tässä vähän lisää yksityiskohtiin. Mehän kävimme myöskin keskustelua tran kanssa maantie liikennealasta. Ja siitä olemme päässeet sopimukseen. Siis kuljetuspuolesta on kysymys. Voitteko, Andreas, voitko kertoa tästä tarkemmin? Okay, Posting drivers, it's a rule 54 procedure. Uh, Lähetetyt kuljettajat. No niin, ja näin siirrytäänkin sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli pöytäkirjojen hyväksyntään voidaanko ne hyväksyä, että 16.10. ja 19.10. pidettyjen kokousten pöytäkirjat ja näin siirrytään kohtaan neljä esityslistalla. Europass. Ja nyt ollaan siirtymässä toiseen trilogiin 19 pidettyyn. Sen aikana saatiin erittäin hyvää edistystä aikaiseksi. Ja mä oon nyt lyhyesti täällä tekee, yhdenvedon, tekee yhteenvedon näistä tuloksista ja kertoo siitä, missä kohdassa ollaan menossa. Annan teille edustajan puheenvuoron tästä asiasta. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Euroopassa koskee taitoja, osaamista. Ja tähän on voitava suhtautua oikealla tapaa. Olemme selkeästi sanoneet, että haluamme vapaaehtoisen välineen. Ja tässä on kyllä saatu jo paljon yksimielisyyttä aikaan. 9. marraskuuta meillä oli mahdollisuus neuvoston rakennuksessa täällä Brysselissä keskustella siitä, mitä nyt oikein tehdään, päästäänkö neuvoston komission ja Euroopan parlamentin välillä sopimuun. Ensin kiittäisin sihteeristöä hyvistä valmisteluista. Kiittäisin teknistä tiimiä myös sekä komissiosta että neuvostosta. Tekniset tiimit todella ajoivat asiaa eteenpäin. Tässä nähdään kunnollista tiimihenkeä. Sellaistahan ei kaikissa maissa ole, kuten omassa maassani, kuten viikonloppuna nähtiin. Oikeudellinen yksikkö osallistui myös. Kyseli siitä, että saadaan hyvin tarkat määritelmät, ja tämäkin työ onnistui ihan hyvin. Valiokunnan jäsenille haluaisin sanoa seuraavaa. Työllisyysvaliokunnalla on yhteisiä kantaa kulttuurivaliokunnan kanssa. Marinov on siellä esittelijä. Me laadimme tämän mietinnön yhdessä. 72 kohtaa, niistä päästiin yhteisymmärrykseen. Se on jo melko hyvin. Skills Intelligence-kysymyksessä on suuria eroja vielä ryhmien kesken, joten neljän, neljännessä varjoesittelijöiden kokouksessa 14. päivä marraskuuta Strasbourgissa keskusteltiin pitkään, mutta todettiin, että me ole vielä samoilla linjoilla. Tässäkin on tosiaan kompromissivalmiutta, mutta kunhan pääsemme tästä esteestä yli, niin olemme edenneet oikein hienosti yhdessä. Hyvässä hengessä se voidaan todeta. Puheenjohtajan oli itsekin läsnä Strasbourgissa – Minusta tuntuu, että tämä on ihan hyvä tie nyt. Nyt on valmiutta, halukkuutta yhteisymmärrykseen. 7. päivä joulukuuta kolmikantaneuvottelut jatkuvat. Saadaanko silloin päätöksiin, se nähdään. Sitä ennen on vielä varjoesittelijöiden kokous parlamentin valtuuskunnan kesken. Olemme siis oikein hyvällä edistyksen tiellä ja jos lopulta saadaan sopu neuvoston ja komission kanssa, niin saadaan tällainen hieno eurooppalainen Euroopassa. Jos ei tällä puheenjohtajakaudella, niin seuraavan puheenjohtajakauden alkupuolella. Tässä tuntuu siltä, että kaikki ovat kompromisseihin valmiita. Hienoa, että sain välittää nämä tiedot täällä tänään. Thank you, Mr. Mann. And... Kiitoksia, edustaja Mann. Haluaako joku muu ottaa kantaa Euroopassa keskusteluun? <clears throat> Varmasti kaikki olemme tietoisia siitä, että keskustelu jatkuu. Myös ne, jotka eivät tiiviisti työskentele tämän parissa. Varjoesittelijänä lisäisin, että aivan kuten edustaja Man totesitte, keskustelua on käyty tästä Skills Intelligence-kohdasta. Ja joskus ongelmallista on se, että sanamuodot nostattavat sellaisia toiveita, joihin ei kuitenkaan sitten haluta vastata. Mutta kyllä me varmasti tämän ratkaisemme, kun teemme ponnistuksia jatkuvasti sen suhteen, että katsomme, miten pääsemme eteenpäin. Ja toivottavasti, että kun 7.12. meillä on trilogi, niin ehkä voimme asian hoitaa. Se on viimeinen trilogi. Kuka muu ei taida haluta käyttää puheenvuoroa. Ja kuten kaikki tiedämme, osaaminen ja taidot ovat tulevina vuosina äärimmäisen tärkeitä. Tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. Onko täällä äh, työllisyyspääosastolta ketään? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Jane, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Alison Crab, taito ja, taito ja äh, osaamisyksiköstä. Niin, haluaisin vain todeta olevani samaa mieltä Mannin kanssa. Tässä on saatu aikaan edistystä voimme katsoa myönteisemmin eteenpäin. Komissiossahan me olemme teknisissä tiimeissämme aloittaneet jo valmistelutyöt ja sidosryhmät ovat innokkaina äh, etenemässä niin, että voimme tehdä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Hehän haluavat saada aikaan uudistetun Euroopassa, niin aivan kuten Man sanoi, niin keskustelut ovat ihan oikeilla raiteilla. Menevät eteenpäin hyvinkin nopeasti oikeaan suuntaan. Ehdotuksestahan on keskusteltu neuvostossa jo jonkin aikaa, joten sidosryhmät ovat kyllä tietoisia siitä, että kaikki haluavat äh, kehittää hyvää palvelua. Olipa kyse sitten työmarkkinaa mahdollisuuksista tai oppimismahdollisuuksista. Eli hyvällä tiellä ollaan, joka johtaa toivottavasti jo muutaman viikon tai kuukauden sisällä yhteisymmärrykseen. Kiitos. Last word from Mr. Mann. Ja sitten edustaja Mann vielä lopuksi. Kyllä. Niin oikeastaan kiitokset. Todella kantamme ovat lähentyneet ja se oli tärkeää. Mehän mielellämme solmimme kompromisseja – lopuksi varmasti voidaan saada hyvä kompromissi, joka on eduksi monille eurooppalaisille, jotka voivat näin nauttia paremmin liikkuvuudesta. Kiitos. Thank you, uh, now we have... Kiitoksia. Näin meillä on kaksi minuuttia aikaa etsiä äänestyskortit, jonka jälkeen äänestys alkaa.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 Okay, you have all put your voting cards into the machinery and there will... No niin, laittakaa äänestyskorttinne koneisiin. Aloitetaan ensimmäisestä. Vähittäismyynti Suomen. Ensimmäinen, tapaus, ensimmäinen äh, äänestettävä kohta. Äänestys on alkanut. Have I And the vote is closed. Äänestys on päättynyt. And it's carried by 30 votes. Näin hyväksytty 30 puoltoääntä. The other uh, EGF e uh, item on the... Ja toinen kohta koskee Attika uh, Eger-hakemusta. Nimenhuutoäänestys, äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. It's carried by 30 votes. 30 puolta ääntä. Is there a problem or? Okay. Okay. I, I was too late, uh, yeah, sorry. Olinpa myöhässä. Halusin äänestää puolesta. No problem. Doesn't make any difference, I know. <laughs> eipä se mitään muuta. It always makes a difference. Kyllä Aannella on aina merkitystä. Näin siirrytään sitten Omnibukseen. Uh, those in favor. Those in... Puolesta vastaan Sorry, it has to be an electronic vote that one too. Tämäkin täytyy käydä sähköisesti. Äänestys on siis alkanut. ESF-säännökset. Omnibus kyseessä. Äänestys on alkanut. Ja näin äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty 28 puolto ääntä. EASI, EGF ja FEAD-säännökset in the middle of a voting session. It's between two votes Uh, Mr. Fontoulis, have, do you have a problem? Fontoulis, onko teillä ongelma? You don't have a machine that works. Δεν δουλεύουν κάποια μηχανήματα, κύριε Πρόεδρε. Can someone help Mr. Fontoulis? Voisiko joku auttaa edustaja Fontoulista? Change the seat, perhaps. Tai vaihtakaapa vaikka paikkaa. No nyt toimii. Täytyykö käydä tämä omnibusäänestys uudestaan. ESF-säännökset. We repeat the voting on the omnibus regulation. Eli Euroopan sosiaalirahastosäännökset, omnibus, asetus, äänestys on alkanut. Äänestys on nyt päättynyt. 32 votes in favor. 32 puolta ääntä. Yes. Take another machine. It's too late. She was too late. We'll take the next vote. Näin seuraava äänestys. Omnibusasetus EASI, EGF, FEAD, säännökset puolesta. Nimenhuutoäänestys äänestys on alkanut. And the vote on the four column table for... Ja ja e CGF e e säännökset äänestys on päättynyt. And Let's wait for Laura. Okay, there are Do we have a result? Yeah. Noin 32 puolta ääntä. Kaksi vastaan kuusi tyhjää. Madam Gentiles report.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 Annetaan tässä Matti Myöhäisille pari minuuttia, koska äänestys on jo aloitettu. Istutukaapas nyt korttikoneeseen. We start the voting now on uh, uh Paloma López Bermejo's report. López Bermejon mietinnöstä ryhdytään äänestämään. Äänestetään koko tekstistä. Äänestys on alkanut. Shall I read it? No, it's a, normal vote. Ordinary vote. Okay. It's, a rejection. No, no. It's an ordinary vote. We take an ordinary vote, those in favor. Eli hylkäämisen kannalla olevat. Haluatte hylätä mietinnön, jos äänestätte puolesta, ymmärrätte, että hylkäätte siis. If you vote in favor... Jos äänestätte puolesta, hylkäätte mietinnön. Jos se hyväksytään, kaikki muut tarkistukset raukeavat, eli puolesta, vastaan, Yeah. That means that uh, you uh, reject those who want to say I need no to ask this. Which report are we... I think there is confusion. Minun pitäisi nyt kysyä vielä, että mistä mietinnöstä nyt äänestetään, kun tämä ei ole selvää. Test before adoption of new regulation. Suhteellisuuskoe ennen kuin hyväksytään uusi asetus ammateista. Ei tämä mikään eh, ihanteellinen huone ole äänestämiseen, mutta muuta nyt ei ole. Oletteko äänestäneet tästä suhteellisuusarvioinnista, joka koskee ammatteja? Lopes Bermejon mietintö. Äänestimme ensimmäisestä. Se merkitsee siis sitä, että äänestystä jatketaan, ei hylätä koko ehdotusta näin siirrytään tarkistukseen yksi, joka on vedetty pois. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää puolesta. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta tarkistetaan Tarkistetaan kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. And is rejected by... Hylätty. 31 vastaanta. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 89 puolesta. Vastaan Oi, anteeksi, sehän raukeaa. Tarkistus 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. 99. Äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 25 puolta 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi kaksi. Äänestys on alkanut. And the vote is now closed. Äänestys päättynyt. Ja se on hyväksytty. 24 puoltoa Tarkistus 104 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 111. The vote is open. Äänestys alkanut. And the vote is now closed. Päättynyt. Hylätty. 23 vastaanta. 112 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty, mutta tarkistetaan 112. The vote is open and... Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 31 vastaanta. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 33 vastaääntä. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan B. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 107. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24 puolta ääntä. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kompromissi 5. Äänestys on alkanut. Kompromissi 5 äänestys on alkanut. Se on päättynyt. Hyväksytty. 25 puolta ääntä. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 139 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty, mutta tarkistetaan. 139 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty 34 äänellä. 140 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 puolta ääntä. Kompromissi D ei, anteeksi, vaan tarkistus 158 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 159 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 159. Äänestys on nyt alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja kyllä, kuten näette, satakuusikymmentä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 162. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 26 puolta on hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi E. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 36 puolta ääntä. Kompromissi kahdeksan seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Kyllä, hyväksytty. 25 puolta ääntä. Kompromissi 9, sivulla 8, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 187 ja 188 identtisenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan. Hylätty. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 190 tarkistetaan. Tarkistetaan. The vote is open. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Ihan sama tulos, 23-23. 196, 998 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tuokin. 196 ja 198 yhdessä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 33 vastaanta hylätty. Tarkistus 200. 200 ja 201 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ei, vaan hylätty siis 32 vasta-äänellä. Ja näin sitten siirrymme 202 ja 204. Ne ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 203 on vedetty pois. 206 ja 207 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 206 207 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 vasta ääntä. Olisi hienoa, jos voisitte nostaa kädet ylös selvästi jokainen. Muuten on hyvin hankala erityisesti tässä salissa nähdä. 233 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 205 puolesta. Vastaan ja hylätty. Tarkistus 209 ja 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 211 on vedetty pois. Tarkistus 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 214 ja tarkistus 216 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 215. Ai tarkistetaan 214, 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 äänellä. 215 on vedetty pois. Tarkistus raukeavat 222 raukeaa. 222 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 225 puolesta. Ei se raukea puolesta vastaan tyhjää. Uskoisin, että se on hylätty tuo 225. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Kompromissi 10 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Kompromissi 11. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 32 ääntä vastaan. Selvä sitten tarkistukset yksi kerrallaan. Tarkistus 234, 235 ja 237 yhdessä. Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana kompromissi F. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta. Seuraavana sivulla 13. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 33 ääntä vastaan. Kompromissi Ai niin. Yksi kerrallaan. Tuosta tarkistuksesta 248 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 249 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 14 Haluatte tarkistaa. 249. Mutta sehän raukeaa, koska hyväksyimme tarkistuksen 248. Tuo on rauennut 249. We rejected me hylkäsimme tarkistuksen 248. 249 näin raukeaa. Kompromissi 14. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 36 ääntä vastaan. Tarkistus 253 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 15 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 35 ääntä vastaan. Kompromissi 16. Puolesta vastaan tyhjää. Joudumme tarkistamaan. Äänestys alkaa kompromissi 16. Äänestys päättyy. Hylätty 31 ääntä vastaan. Kompromissi 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty. No tarkistetaan. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Hylätty hylätty, 36 ääntä vastaan. Pahoittelut. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. It's impossible to see. Täältä on ihan mahdotonta nähdä tässä salissa. Kompromissi 18 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Sama tulos. Hylätty 36 ääntä vastaan. Kompromissi 19. Yritän katsoa puolesta. Vastaan hylätty. Kiitos. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200. Puheenjohtaja, kysymys vain. Kun kompromissi kaatuu, eikö silloin tarkistuksista äänestetä erikseen, mutta ette äänestytä nyt sanotte vain, että kompromissi on hylätty ja siirrytte seuraavaan, mutta meidän pitäisi vielä äänestää yksittäisistä tarkistuksista, eikö niin? Kompromiss 18. Kompromissi 18. The reason why we don't... Syy siihen on se, että ne ovat identtisiä tarkistuksia. Tällaisissa tapauksissa ei äänestetä. Äänestetä tarkistus kerrallaan siis. Mutta 276 tarkistuksesta äänestetään äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksy. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 22. Äänestys päättyy. Hylätty 37 ääntä vastaan. Tarkistus 280 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 280. Äänestys päättyy. Hylätty 25 ääntä vastaan. 281, sitä ei äänestetä. 282 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 282. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 25 vastaan. 283 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 283. Äänestys päättyy. Juuri niin. Kompromissi. Ei vain 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 285 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 286 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta Emme äänestä tästä, vaan tarkistuksesta 242 puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 242. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 243. Äänestetäänkö siitä? Tarkistus 243 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 244 siitä ei äänestetä 287 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 287. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan kompromissi 23. Äänestys alkaa. Kompromissi 23. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi H puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty tarkistetaan. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta. Tarkistus 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 298 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 298 äänestys alkaa. 298. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 299 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 302 puolesta vastaan. Tarkistetaan 302. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 28 ääntä vastaan. Tarkistus 301 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 304 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 304. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty 25 ääntä vastaan. Tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 306 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hyväksytty. Tarkistetaan. 306. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappaleet, tarkistus kolme. Tarkistus kolme, johdantosan kappaleen yksi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uh, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 ääntä vastaan. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kompromissika tarkistetaan. Tarkistus yhdeksän. Äänestys alkaa. The vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä puolesta. Kompromissi 24 puolesta vastaan. Voimmeko lähteä alusta liikkeelle puolesta? Kompromissi 24 vastaan hylätty. Uh, we check Tarkistetaan kompromissi 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 raukeaa. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus johdatusakappale 8, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi I. Äänestys alkaa. And the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta. Kompromissi 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi 26. Äänestys alkaa kompromissi 26. Äänestys päättyy. Hyväksytty 27 puolesta. Kompromissi J. Ei sittenkään. Tarkistus 27. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 32 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 36 äänellä Seuraavaksi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35. Täytyykö tästä äänestää puolesta? Vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Entäpäs kompromissi K? Äänestetään kompromissista K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 28. Äänestys alkaa. Nyt se päättyy. Hylätty neljällä äänellä. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty oli 27 äänellä. Viisikymmentäyksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Are you ready now so we can... Oletteko valmiita? Ai, täällä on yksi epäpeläinen liikaa. No niin, nyt kaikki on kunnossa. Hylätty oli 27 äänellä. Kompromissi emme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 8 puolesta vastaan. No, tarkistetaan 6-8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 69 raukeaa. 71 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. No, tarkistetaan 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan kompromissi 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi en puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan kompromissi ennen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tell me later. Amendment 84. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty.

tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme lausunto luonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. The vote. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. thanks to the rapporteur, yeah. nevertheless. Mm. In the end it was rejected, but... Lopuksi tämä hylättiin, mutta kiitämme kuitenkin la- lausunnon laatijaa hänen työstään. Is this uh, where are we?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 Okay, friends, uh, we will No niin, hyvät ystävät, jatketaan erittäin tärkeä aihe esityslistalla koskee sähköistä eurooppalaista palvelukorttia. Ne, jotka eivät halua tuohon keskusteluun osallistua, voitte lähteä. Ja sitten me muut jatkamme käsitellen tuota sähköistä eurooppalaista palvelukorttia.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 Ne, jotka eivät siis halua osallistua keskusteluun, olkaa hyvä, poistukaa huoneesta. No niin. We are on point eight on the agenda. Ja näin kohta kahdeksan esityslistalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotto on kyseessä. Edustaja Harkin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegoita tarkistuksista. Niitä on 104. Ja käsittääkseni tähän ehdotukseen on kaksi erilaista lähestymistapaa. Sosiaalista ja GUE-kollegoilta meillä on ehdotus hylätä komission ehdotus sähköistä kortista. Olen varjoesittelijänä myös tässä asiassa muualla, joten tunnen tämän sitä kautta. Mutta kollegat, kuten minäkin, olemme sitä mieltä, että vaikka jotkut ehdotuksista ovatkin sellaiset, että niitä voidaan vakavasti epäillä, niin olemme sitä mieltä, että tätä voidaan kuitenkin ehkä sitten parantaa siinä määrin, että ihmiset voivat sitä tukea. Esityksen hylkäämisnäkökulmasta vaikuttaa siltä, että pääsyynä on se, että vaikka tämä tavoitteena on parantaa rajojen ylitarjottavaa palvelua, ja jotkut kollegat ovat sitä mieltä, niin että tässä ei ole kyseessä vapaa liikkuvuus sinänsä, vaan siitä, että valvontamenettelyt ei ole riittävästi niissä yrityksissä, jotka tarjoavat palveluja yli rajojen. He ovat sitä mieltä, että valvontaa ja valvontamenettelyitä tulisi olla enemmän niin, että yritykset sitten pitäytyvät isäntäisenvaltion säännöissä. Ja jos tuon säännön yrittäisin yhtävenomaisesti kiteyttää, niin voisi sanoa, että tästä lähtien tuo järjestelmä ei työsken, toimi hyvin ja itse asiassa tarvitsemme vain lisää järjestelmää. Muut kollegat, kuten minä sanoin ja kuten minäkin, olemme sitä mieltä, että vaikka tässä ehdotuksessa onkin hyvin vakavia puutteita, Olemme siitä huolimatta sitä mieltä, että, että siinä on kysymys siitä, että keskustellaan niistä tarkistuksista, joita on ehdotettu. Ja nähdään, että voimmeko olla tilanteessa, jossa sanomme sitten, että tämä, tilanne, itse, äh, tämä äh, säännöstö itse asiassa parantaa sitä tilannetta, jossa olemme. Olettaisin, että ja otan tämän hyvin lyhyesti esille, sillä haluan mielelläni kuulla eri näkökohtia, joita ihmisillä on. Muutama keskeinen kysymys. Rakennuspuolesta, miten kaikki kollegat ovat ehdottaneet, että rakennusala jäisi tämän ulkopuolelle. Sitä mieltä ollaan yleisesti. Ja vaikka jonkun verran tässä nyt eri yksityiskohdista ollaan eri mieltä, niin varmasti tästä kuitenkin löydetään yksimielisyys. Ja sitten on toinen kohta, jossa kollegat haluaisivat poistaa sen kokonaan. Toiset haluaisivat vain pakolliseksi ottaa tämän vakuutuspuolen samalla kuitenkin säilyttäen tämän tiedonannon pakollisen luonteen. Kun olen tarkastellut näitä tarkistuksia toivoisin, että tässä on riittävästi liikkumavaraa, liikkumavaraa yhteisen näkemyksen löytämiseksi vakuutuspuolesta. Sitten on paljon tarkistuksia, jotka haluavat antaa huomattavasti enemmän sananvaltaa isäntäjäsenvaltiolle varmistaakseen erityisesti, että kaikki tieto tarkistetaan kunnolla. Minusta se on hyvä lähestymistapa sinänsä, sillä se merkitsee sitä, että tässä ei pyritä siihen, että löydetään virheitä jälkikäteen, vaan että järjestelmä jo alun perinkin on aika vesitiivis ja perusteellinen, ja silloin lähdetään liikkeelle hyvästä lähtökohdasta, sellaisesta, jossa on hyvät syyt uskoa, että tarjotut tiedot ovat tarkkoja. Paljon on ehdotuksia myös siitä, että meillä on tällainen yksi yksittäinen yhteyspiste ja niiden roolia vahvistetaan. Tässä mielestäni voidaan kyllä ehdottomasti käydä keskustelua. Ja on myös paljon ehdotuksia sähköisen kortin valvonnasta, kuten myöskin aikajanoista. Olen itse sitä mieltä, että komission ehdottomat aikajanat ovat aivan liian tiukat ja useimmat kollegat näyttävät olevan samaa mieltä näiden aikajanojen laajentamisesta. Asioista täytyy vielä keskustella lisää koskee tätä hiljaista hyväksyntää. Mielelläni kuulisin siitä, mitä mieltä kollegat ovat. Muutama ehdotus koskee tätä sanamuotoa ja myös jonkun verran ehdotuksia siitä, että rajoitetaan komission valtuuksia suhteessa täytäntöönpanosäännöksiin. säännöksiin ja ehdottomasti olen sitä mieltä, että kun katsotaan tätä komission alkuperäistä ehdotusta, niin ei millään voi ajatella, että niiden täytäntöönpanoasetusta määrätä komissio ehdottaa olisi mahdollinen, koska siitä puuttuu ehdottomasti hirvittävä määrä selkeyttä. Tässä nyt olemme menossa tässä vaiheessa. Toivottavasti saamme työskenneltyä yhdessä ja saatua aikaiseksi parannuksia tässä suhteessa. Tämä on ainakin se ajatusmalli, jonka puitteissa itse olen toiminut. Kiitos. Thank you. Puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Harken. Edustaja Koch seuraavana. Ja, vielen dank. Liebe Kollegin. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Aion puhua aika lyhyesti. 104 tarkistustahan näihin säännöksiin on tehty, jotta saataisiin tällainen sähköinen eurooppalainen palvelukortti, ja 35 niistä tuli EPPltä, siis lähes puolet. Eli EPPllä on vielä aika kriittinen näkemys tähän asiaan. Kuitenkin päätimme, että tälle palvelukortille annetaan mahdollisuus ja pyritään parantamaan tekstiä kaiken kaikkiaan. Kaksi syytä. Haluamme tukea digitalisointia, toisaalta purkaa byrokratiaa. Sähköinen palvelukortti avaa tällaisen mahdollisuuden. Hienoa, että meillä on ensimmäiset kompromissi. Tarkistukset luvassa samoin kuin varjoesittelijöiden tapaaminen. Kiitos. Thank you. I'll give the floor to, uh, Madam Kiitoksia. Edustaja Ongerius, seuraava. Äh, Kiitoksia. Niin, käytän tässä tekstiä, jonka S ja Dn varjo Regner on laatinut. Täällä on viisi asiaa, jotka lausun hänen puolestaan. Öö, viisi syytä siihen, miksi tämä valiokunnan täytyy hylätä ehdotus. Ensinnäkin ehdotuksessa otetaan alkuperämaa periaate tavallaan takauven kautta, koska viranomaisten, siis vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisten velvollisuudet ja muut siirretään toiseen vastaanottajajäsenvaltioon, siis toiseen jäsenvaltioon, ja siksi jäsenvaltion oikeudet viedään tavallaan pois. Ja tässä hyväksytään kaikkein heikoimmat työntekijöiden suoja, standardit ja myös kuluttajien oikeuksia näverretään. Ja tällainen sähköinen palvelukortti mahdollistaisi sen, että muka itsenäiset ammatinharjoittajat voisivat väärin perustein tehdä työtä. Tällainen muka itsenäinen ammatin harjoittaminen legitimisoitaisiin tämän kortin avulla – koska yksilöt voisivat esiintyä itsenäisenä ammatinharjoittajina, vaikka ehkäpä teki, tekevätkin työtä lähetettynä työntekijöinä ja tällainen foorumshoppailu lisääntyisi sekin. Sehän a, a, a, on melkoinen riski, kun ajatellaan pimeää työtä tai palkkojen polkemista – valvontamenetelmiäkään ei ole riittävästi etenkään vastaanottavassa jäsenvaltiossa, ja tämä saattaisi tehdä todellakin vaikkapa työtarkastajien työstä hankalampaa. E-korttia voidaan soveltaa myös lähetettyjä työntekijöitä koskevissa tilanteissa ja se saattaisi aiheuttaa sosiaaliturvaongelmia. Vaikka tiettyjä porsanreikiä tulisi tukittua, niin tämä palvelukortti loisi uusia porsanreikiä. Ja tämähän olisi ristiriidassa Euroopan parlamentin kannan kanssa, joka koskee lähetettyjä työntekijöitä. Sitä paitsi tässä ehdotuksessa ei ole mitään lisäarvoa. Päinvastoin, yritykset ja työntekijät voisivat kärsiä melkoisia vahinkoja koska kilpailu, kilpailusta saattaisi tulla epäreilua. Ja siksi äh, ehdotus tulisi torjua. Ja vielä yksi äh, seikka minun omasta puolestani. Jopa julkisissa kokouksissa komissio itsekin on myöntänyt, että tässä ehdotuksessa on suuria aukkoja. Auttakaamme komissiota lähettämällä tämä ehdotus takaisin ja pohditaan koko ehdotusta uudemman kerran, jotta toivottavasti komissio voi tehdä todellisen hyvän ehdotuksen aikanaan. Thank you, Madam Trebesius. Kiitoksia. Edustaja Trebesius, olkaa hyvä. Vielen dank. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle. Viittasit jo siihen, että tämä palvelukortti on hyvin kiistanalainen, yllättävänkin kiistanalainen. Komissio uskoo, että näin helpotetaan palveluiden vapaata liikkuvuutta, mutta ilmeisesti tämä ei ihan pidä paikkaansa, koska nyt on jo olemassa järjestelmä, jolla tunnustetaan ammatteja. E-kortti osittain valoisi päällekkäisrakenteita. Toiseksi oma maani Saksa on hajauttanut ammattikoulutuksen. Saksassa on tunnustus, mutta myös kaikki hoidetaan osavaltion tasolla. Ja tämä järjestelmä oikeastaan toimii hyvin, sitä ei tarvitse korvata. Tällainen keskitetty hallinto haittaisi Saksan osavaltiomallia. Tällaiset toimivat rakenteet pitäisi perinpohjaisesti mullistaa, enkä näe oman maani osalta tässä oikein mitään etua. Kolmanneksi, voidaan epäillä, että EU tämän kortin kautta haluaa pakottaa kaikki samanlaiseen koulutukseen. Delegoituja säädöksiä voidaan käyttää tähän. Emme halua sitä, että kaikki tutkinnot, päästötodistukset tasapäistetään, koska tämä saattaisi haitata kilpailua. Emme halua myöskään harmonisointia, joka kielletään jo EUn toimintasopimuksessa. Neljänneksi se, että halutaan samanlaiset tutkintotodistukset kaikille. Tämä kysymys liittyy myös vastuunvakuutuksiin. Ja tällaiset vakuutusmaksuthan syntyvät eri tavoin, eikä ainoastaan vakuutushistorian kautta, niin kuin tässä on esitetty. Esimerkiksi erilaisten ammattipätevyyksien tai tutkintojen kautta. Tilanne voi olla vaihteleva. Ja siksi on hankala hoi, hankkia sellainen vakuutusjärjestelmä, joka perustaa, perustuu ainoastaan omassa maassa toteutuneeseen vakuutushistoriaan. Kyllä pitää voida löytää vaihtoehtoja vakuutusmarkkinoilta. Tässä voisin olla edeltään puhujan kanssa samaa mieltä. Tämä ei ole suhteellinen ratkaisu tässä lähi päätösperiaatetta ja kohdemaaperiaatetta rikotaan. Jotkut asiat, kuten aikataulut, ovat aivan absurdeja ja siksi nykytilanteessa joudun yksinkertaisesti hylkäämään tämän paperin. Kiitos. Thank you. Riina Ronja Kari. Kiitoksia. Edustaja Kari. Øhm, først og fremmest vil jeg gerne sige tak til rapportøren for din fremlæggelse. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Niin, mielestäni te olette kyllä ottaneet vaarin niistä seikoista, joita mekin olemme halunneet korostaa, enkä nyt toista tässä teidän argumenttejanne tämän esityksen hylkäämiseksi, koska tuen niitä kaikkia. On useita kansalaisia, jotka ovat sosiaalisen polkumyynnin uhreja. Yritykset ikään kuin käyttävät sisämarkkinoita hyväkseen, liikuttelevat ihmisiä sinne ja tänne. Luuletteko, että tämä on hyvä ajatus, että teemme tämän yritykselle vielä helpommaksi? Ei. Kyllä meidän täytyy taata se, että vastaanottajavaltio voi pitää huolen siitä, että palkat ovat asianmukaiset. Ja tässä tavallaan myös ö, muutetaan tilannetta siltä osin, kuka voi valvoa ö, palkkoja ja muita ehtoja. Mielestäni meidän täytyy hylätä koko ehdotus. Ei tätä tarvita. Ei tätä tarvitse siksi muuttaakaan. Olemme tietysti aina iloisia, jos joku tekee ehdotuksen, joka tekee tilanteesta vähemmän haitalliseen eli rakennusala kokonaan pois ja myös komission täytäntöönpanosäädösten tekomahdollisuus, sitä tulisi tässä kohtaa rajoittaa. Myös ammattiliitot ovat vastahankaisia. Esimerkiksi tietokannoissa olevia tietoja ei voida käyttää, koska niitä ei ole päivitetty, joten en nyt oikein tiedä voiko EIMI-järjestelmääkään käyttää. Olen kuitenkin iloinen äh, esittelijän kommentoista. Thank you, Madam Zanoka. Kiitoksia, edustaja Zanoka. Yes, thank you. Uh... Niin, siis ajatus komission ehdotuksen takana on meidän mielestämme ihan järkevä. Ja meidän tulee helpottaa pekoyritysten toimintaa yleisesti ottaen, mutta näemme useita puutteita komission ehdotuksessa. Joten kysymys on siitä, että pitääkö tämä hylätä kokonaan vai pyrkiä parantamaan sitä. Meidän kantamme on se, että haluaisimme pyytää komissiota esittämään uudelleen tämän ehdotuksensa. Se on ensimmäinen äänestyksemme. Ja tässä tuemme siis sosiaalisteja GUEA, mutta olemme kuitenkin esittäneet tarkistuksia. Pyrimme osoittamaan, missä näitä puutteita on. Siis äh, haluamme näin niitä korostaa, kun esitämme tarkistuksia. Kortin kestoaika ei voi olla loputon, vaan siinä täytyy olla määräpäivä, mihin asti se on voimassa. Sitten tietysti mekanismeja tarjotaan, tarvitaan siihen, että tarkistetaan tarjotut tiedot, kuluttajien suoja, ja palvelut tuolla isäntämaassa. Niitä ei ole mitenkään hirvittävän hyvin kuvailtu tässä ehdotuksessa. Eli niitäkin täytyisi kehitellä mukaan lukien tällainen pakollinen vakuutus, joka mainittiin. Sitten myös muita puutteita yhä tarkistuksinemme ehdotamme sitä, että tätä työstämme. Hiukan hankala tilanne, mutta näin me olemme nyt päättäneet työskennellä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Onko EFDDstä ketään paikalla? Ei. Näin annankin puheenvuoron sitten Edustaja Martinille. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietenkin tässä halutaan yksinkertaista hallinnollista taakkaa, kun otetaan käyttöön sähköinen eurooppalainen palvelukortti. Tämä saattaa näyttää hyvältä ajatukselta, hyvältä ratkaisulta. Valitettavasti, ja toistan tässä ehkä itseni, valitettavasti, vaikka halutaan kehittää sisämarkkinoita ja torjua rajat ylittävien palveluiden tarjoamisen esteitä, niin mm, ja, ja tekstissä myös sanotaan, että halutaan rajoittaa äm, palveluiden tarjoamisen esteitä, mutta aika monet jäsenvaltiot pelkäävät, että tällaiset mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat pääsevät tarjoamaan palveluita myös pimeät pimeän työn vaihtoehto on todellinen. Myös mm, sosiaalinen polkumyynti ö, askarruttaa. Pelätään, että ö, e, ilmoitukset ja valvonta jää vajavaiseksi, erityisesti Ranskassa. Harkin kuitenkin selittää, että vaikka hän suhtautuu skeptisesti tähän asiaan, hän kuitenkin tukee esittelijää. Myös komissio äh, lehdistötiedotteessaan tunnusti sen, että ähm, ehdotuksessa on puutteita. Esimerkiksi Itävallan parlamentti, Saksan parlamentti ja Ranskan parlamentti äh, varoittavat meitä äh, tämän direktiivin hyväksymisestä ja soveltamisesta. Eihän tämä joka päivästä ole, mutta olen täysin samaa mieltä SMBn, S- ja B-ryhmän Anjesin kanssa. Nyt ainoa hyvä ratkaisu on palauttaa tämä teksti komissiolle, jotta se pohtisi näitä asioita uudemman kerran ja tekisi jonkinlaisen toteuttamiskelpoisen ehdotuksen. Kiitos. Thank you. Uh, then I'll give the... Kiitoksia. Edustaja Sander saa puheenvuoron. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ilmaista kaikki varaumamme komission ehdotusta kohtaan. Tässä on kyllä valtavasti työtä tehtävänä, jos halutaan kehittää tätä tekstiä ja olemme myös kovin, olemme myös kovin huolissamme, varsinkin ammattilaiset tässä suhteessa. Muutama ongelma, jota täällä on otettu esille kollegoiden toimesta jo. Ensimmäinen niistä koskee tätä hiljaisen hyväksynnän periaatetta, jossa on vaarana se, että otetaan jälleen käyttöön tämä alkuperämaa periaate. Se huolettaa meitä kovasti. Toinen ongelma koskee kahden viikon määräaikaa joka jäsenvaltiolla olisi käytettävissään vastatakseen tähän. Ja tämä ilman, että on käytössä mitään todellisia asiakirjoja tässä kohdin mielestäni, niin meidän täytyy myös työskennellä lisää. Ja haluaisin myös mainita tuon kortin voimassaoloajan, siis se, että se on jatkuvasti voimassa. Ehdottomasti täytyy ottaa käyttöön määräaika, mihin asti se on voimassa ja myös tämän lisäksi mahdollisuus päivittää tietoja. Eli <clears throat> lisäongelmana on myös se, että kortissa on sellaisia menettelyt, jotka ovat suhteellisen monimutkaisia. Varsinkin nämä sähköiset järjestelmät, joita käytetään, ne eivät ole asianmukaisia ja niistä puuttuu nykyaikaisia, tehokkaita, hyvin käytettäviä toimintoja. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että tämän sähköisen kortin käyttöönotto aiheuttaa ongelmia erityisesti kun puhutaan siitä, miten se nivoutetaan yhteen muihin säännöksiin, jotka nyt jo ovat olemassa, kuten esimerkiksi tämä yksi yhteinen käsittelypiste tai palveludirektiivi tai osaamisdirektiivi tai eurooppalainen ammattikortti. Nämä siis ovat niitä kohtia, jotka halusin ottaa esille ja toivon, että että siis tiedän, että esittelijällä on vielä valtava työmäärä edessään. Kiitoksia. Puheenjohtaja, edustaja Shoidorovaa seuraavana. slova. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä uskon, että tämä direktiiviehdotus halusi vastata – sisämarkkinavaatimuksiin, joita on esitetty kauan. Me ja Euroopan komissio näin poistaisimme kaikki vapaan liikkuvuuden esteet Euroopan markkinoilla, palvelumarkkinoilla. Tämä keskustelu, joka ei ole ensimmäinen keskustelu täällä valiokunnassa, osoittaa, että jäsenvaltiot tänä päivänä pelkäävät sosiaalista polkumyyntiä ja sitä, ettei noudateta vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä. Nyt tuntuisi siis siltä, että jäsenvaltiot haluavat luoda tiettyä protektionismia. En halua kritisoida sinänsä tätä. Tämä on realiteetti, joka on otettava huomioon. Meidän on ymmärrettävä, että komissio on esittänyt välinettä, jonka tulisi todella helpottaa palveluiden liikkuvuutta – Komission tarkoituksena ei varmaankaan ollut se, että mahdollistettaisiin jäsenvaltioiden lainsäädännön rikkominen. Mutta tilanne jäsenvaltioissa on sellainen kuin on ja kunnioitamme tätä ajattelutapaa. On varmasti ihan mahdollista, että parlamentti päättää palauttaa tämän direktiivin käsittelyn komissioon siksi, että me halua poistaa sisämarkkinoiden esteitä, mutta asioista pitää kyllä puhua niiden omilla nimillä täällä. Valmistelijan kanta, joka liittyi hiljaiseen hyväksyntään, on asia, että haluaisin kommentoida. Tämä on mielestäni puhtaasti tekninen kysymys. Aluksi suhtauduin siihen melko ongelmallisena, mutta se kyllä noudattelee palveludirektiivin periaatetta yleisemmin. Jos meillä on sähköinen kortti, sen on otettava huomioon palveludirektiivi. Kiitos. A few words to... Kiitoksia. Muutama sana edustaja Harkinilta tämän keskustelun päättämiseksi. Eh- Kiitoksia kollegat. Keskustelun mittaan on käynyt selväksi se, mikä eri ryhmien kanta on. Sehän on tullut myös ilmi tarkistuksista, erityisesti kuen ja sosialistien. No, mitäpä muuta tässä voin sanoa kuin, että järjestämme varjoesittelijöiden kokouksen, keskustelemme, pohdimme, mihin, miten tästä eteenpäin, ja varjoesittelijöiden täytyy tehdä päätös. Thank you, Madam Harkin. Uh, the vote in employment is planned. Kiitoksia. Äänestys on tarkoitus käydä 22.–23.1. ensi vuonna. Ja IMKO-äänestys sitten, joka on johtovaliokunta 21.–22.3.2018 täysistunnosta vielä ei ole tietoa. Kohta yhdeksän esityslistalla, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä käyttöönotetusta sähköisestä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä. Meni ja näin annan esittele puheenvuoron. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. En enää nyt halua toistella keskustelua, jota käytiin tästä yleisestä lähestymistavasta, mutta haluan muistuttaa siitä, että tämä eurooppalaisen palveluiden sähköinen kortti edes edesauttaa palveluiden tarjoamista. Sehän on tässä nyt tavoitteenakin koko direktiiviehdotuksen, direktiiviehdotuksessa, mutta teidän tarkistustenne myötä näen, että olette huolissanne sen vaikutuksista jäsen- ja isäntävaltioiden tilanteeseen. Sähköinen palvelukortti pyrkii vähentämään hallinnollista taakkaa käsittääkseni ja ymmärrän teidän huolenaiheenne. Ne ehdot, jolla palveluntarjoajat, jotka palveluntarjoajat täyttävät, merkitsee sitä, että isäntävaltio saa suorittaa tarkastuksia siihen ei puututa. Tästä syystä vahvistan, vastustan voimakkaasti tarkistuksia, joiden tavoitteena on hylätä ehdotus. 204 tarkistusta on esitetty, eli ne ovat erilaisia luonteeltaan, mutta pääehdotukset koostuvat seuraavasta. Ensinnäkin poistetaan hiljaisen hyväksynnän periaatteen poistaminen rajoittain ikaidin voimassaoloaikaa turvataan isäntävaltion oikeudet viivästystilanteissa alueellisen soveltuvuuden rajoittamista ja komission delegoitujen valtuuksien rajoittamista. No, me aiomme ehdottaa ehdottomasti kompromisseja, joissa otetaan huomioon kaikki nämä teidän huolenaiheenne. Sitä huolimatta meidän täytyy myös ymmärtää, että me, tässä on kuitenkin omat juridiset rajansa. Monet teistä haluavat poistaa tämän hiljaisen hyväksynnän tai rajoittaa kortin voimassaoloaikaa. Siitä huolimatta tämänhetkinen direktiivi, joka koskee palveluita sisämarkkinoilla, ottaa käyttöön säännön siitä, että hiljaisen hyväksynnän tulee koskea luvanmyöntömenettelyitä. Tästä syystä meidän täytyy se säilyttää. Aivan samoin sama direktiivi säätää, että luvat voidaan rajoittaa ajallisesti kestämään vain siinä tapauksessa, että jos, siinä tapauksessa, että ne automaattisesti uudistetaan. Jotkut teistä olette ehdottaneet eri rajoitteita, mutta tässä suhteessa on tärkeää, että se yhdistetään automaattiseen uusiutumislausekkeeseen. Haluaisin pyytää teitä pohtimaan myös toista vaihtoehtoa tämän ehdotuksen tarkasteluun, koska rakennusala näyttää selkeästi vastustavan palvelukorttia, voisimme ajatella, että soveltamisalaa direktiivissä rajoitettaisiin koskemaan vain palveluyrityksiä. Kuitenkin muistuttaisimme siitä, että palvelukortti on vapaaehtoinen väline. Sen täytyy olla riittävän houkutteleva vaihtoehto jotta toisen jäsenvaltion markkinoille päästään. Sen täytyy olla yksinkertainen, juridisesti varma ja palveluntarjoajalla täytyy olla takeet siitä, että sen sovellettavuudesta päätetään oikea-aikaisesti. Tämä täytyy pitää mielessä silloin, kun keskustelemme mahdollisista tarkistuksista. Riippuen siitä, miten hyvin se menestyy, niin voimme tietysti myöhemmin sitten tarkastella sitä, miten tätä voitaisiin laajentaa koskemaan rakennusalaa. Ehkä voidaan sopia soveltamisalasta, joka, tai ratkaisusta, joka rajoittaa soveltamisalaa, mutta samalla katsottaisiin sitä, että saattaa olla niin, että koko tämä ehdotus vaarantuu – Meillä on siis tässä vielä vaikea tehtävä löytää yhteinen maaperä, mutta minusta meidän tulee kuitenkin yrittää. Jään odottelemaan keskustelua ja toivon, että saamme aikaiseksi hyvää yhteistyötä. Kiitoksia. Thank you, Madam Shodorova. I will... Kiitoksia, edustaja Shodorova. Ja sitten Jongerius SED-ryhmästä. <clears throat> And the thing is, I don't have... No, minulla ei ole nyt paljon lisättävää siihen, mitä sanoin edellisessä esityslistan kohdassa. Se, mikä päti siihen ehdotukseen, pätee myös tähän. Joten en tarvitse enempää puheaikaa. Näin pahoin pelkään. Madame Kiitoksia. Edustaja Trebesius, olkaa hyvä. Ja Frau Jongerius. Niin, edustaja Jongerius sanoi tämän aivan oikein. Mehän juuri sisällöllisesti keskustelimme tästä ehdotuksesta. Esittelijä toi tässä vielä muutaman uuden ehdotuksen, mutta en näe oikein, että tämä voisi muuttaa alkuperäistä ehdotusta. Tämä joka tapauksessa tarkoittaisi päällekkäisyyttä ja sitä, että omassa maassani pitäisi keskittää asioita. Ja tällainen keskittäminen hän ei ole koskaan oikeastaan johtanut minkään parannuksiin vakuutuskysymystä ei ole selvetetty. Meidän pitäisi yksinkertaisesti lähettää molemmat asiat komissioon takaisin. niin ei ole aina pakko olla paras mahdollisuus, eikä se tässä tapauksessa varmaankaan niin ole. Kiitos. Thank you, Madam Harkin. Kiitoksia, edustaja Harkin. I too really Kiitoksia. Minullakaan ei ole kauheasti lisättävää siihen, mitä olen jo sanonut. Esittelijähän sanoi, että tämä on omiaan helpottamaan palveluiden tarjoamista. No varmasti on, mutta ei tämä mahdollisuus kyllä toteudu. Voisiko valiokunta sitten muuttaa ehdotusta niin, että se toisi lisäarvoa, mutta ei kuitenkaan aiheuttaisi niitä ongelmia, joihin edellinen puhuja viittasi, kuten Mm, epäreilua kilpailua, etc. Ehdotus sinään on niin heikko, huonosti strukturoitu, että ähm, emme oikein voi sitä tukea. Ja tulemme keskustelemaan tästä asiasta varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja ihmisethän saattavat toisaalta sanoa, että olemme tietyllä tasolla protektionistisia. Mutta jos järjestelmä ei tällä hetkellä toimi tehokkaasti, jos me tiedämme, että petoksia tapahtuu, ja tämä ehdotus, eh, joka tässä on edessämme, ei puutu näihin haasteisiin, niin kyllä tämä herättää vakavia kysymyksiä tämä ehdotus. Aika monet eh, kollegat viittasivat tähän IMI-järjestelmään – minä en tietystikään ole asiantuntija, mutta sen perusteella, mitä olen lukenut, niin voi hyvinkin olla niin, että se ei tue tätä korttia niin, että voitaisiin varmistaa toimiva järjestelmä. Ja minusta nähden, jos me ryhmänä olemme tätä mieltä, niin se jo sinänsä äh, olisi Äh, syy olla tukematta. No, joka tapauksessa odottelen keskustelua. Thank you, Rina Ronja Kari. Kiitoksia, edustaja Kari. Igen. Kiitoksia. Niin, ensinnäkin olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat ennen minua. Ja olenkin jo sanonut, että miksi periaatteessa tämä mielestämme on huono idea ja meidän tulisi hylätä komission ehdotus. Vain yksi kommentti esittelijälle. Minusta on tärkeää, pitäytyä siinä, että kyseessä on vapaaehtoisjärjestely, mutta jäsenvaltiolle ei, isäntävaltio ei voi sanoa mitään. Jos isäntävaltio sanoo, että me emme halua osallistua, niin sittenhän se vasta olisi vapaaehtoinen järjestelmä, mutta tämä on vapaaehtoinen vain yrityksille. Ja siitä syystä tämä sosiaalisen polkumyyntiin liittyvä ongelma meillä on. Tässä nyt on selkeästi kuvattu sitä, miksi ei ole riittävästi poistaa pelkästään rakennusala tästä, sillä jos rakennusala pelkästään poistetaan, niin se mitä tehdään on, että ne voitaisiin ottaa tähän mukaan myöhemmin. Eli en usko, että tässä nyt juurikaan mitään järkeä on. Ja se osoittaa sen, että meidän nimenomaan tulisi hylätä tämä ehdotus sellaisena kuin se on. Kiitoksia edustaja Sanovka. Niin. Minulla olisi vain yksi asia lisättäväksi. Haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, Harkinia ja Soidrovaa. He ovat rohkeasti lähteneet työstämään tällaista monimutkaista asiaa. Odotamme mielenkiinnolla varjoesittelijöiden kokouksia. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Martin. Kiitoksia. Puhun aivan yhtä lyhyesti kuin muut. Minun mielestäni tämmöinen eurooppalainen sähköinen palvelukorttikysymys on asia, jota täytyy uudelleen katsoa. Minusta on ihan turhaa hukata aikaa tähän juridiseen ja operatiiviseen puitteistoon, jota on tarkoitus soveltaa tähän sähköiseen korttiin. Thank you. Uh, Kiitoksia. No, aikataulu, kuten jo mainitsin, on se 22.23. ensimmäistä äänestys, IMKossa äänestys sitten 21.22.3. ensi vuonna ja täysistuntopäivämäärää vielä ei ole päätetty. No. Ja näin halusin toivottaa ystävämme ja vieraamme tervetulleeksi. Meillähän on, kuten tiedätte, meillä on täällä parlamentissa aloite. Afrikka-viikon järjestäminen. EU-Afrikka-huippukokousta ennen, joka on tarkoitus pitää siis Abidjanissa ihan ihan pian. Ja jokaisella Valiokunnalla on Afrikka-teema, joka on niille tärkeä ja jota ne haluavat tutkia läheisemmin kutsuttujen asiantuntijoiden kanssa eri puolilta Afrikan mannerta ja meille työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa on ollut luonnollista keskittyä niihin asioihin, joihin tavallisestikin keskitymme. Niin, tulkaa tänne vain. As I said, we are concentrated on... Ja kuten totesin, me keskitymme tulevaisuuden työpaikkoihin nuorille. Tänne, tänne. Come, come here, please. Me tässä valiokunnassa siis, kuten tavallistakin, käsittelemme työttömyyttä, työllisyyttä ja nuorten tulevaisuutta kotimaissamme Euroopassa ja myös meidän näkemyksemme Afrikasta ja Afrikan mantereesta on tärkeä. Olemme siis kutsuneet ihmisiä, jotka ovat mukana, jotka ovat asiantuntijoita, joilla on oma tehtävänsä. Ei pelkästään kotimaissaan, vaan myös kansainvälisellä eurooppalaisella tasolla – Ja pyydän teitä lyhyesti esittäytymään, niin sen jälkeen annan siis teille puheenvuoron ja voitte tietysti valita sen välillä, mistä haluatte puhua, mutta mielellämme kuulisimme sitä, mitä uuden sukupolven kohdalla tapahtuu. Hyvät ystävät, täällä aloitetaan paneelikeskustelua. Älkää jatkako puhumista. Täällä on tarkoitus käydä paneelikeskustelua. Olkaa hyvä. Good morning. Um... Hyvää huomenta, puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, hyvät kuulijat. Minua on pyritty esittäytymään. Nimeni on Sintia Samuel Olanjo. Vähän vaikea ääntä. I'm the regional director of the I... Olen Ilon Afrikka, Afrikan aluejohtaja ja minun vastuualueenani on ilossa nimenomaan Afrikka. Good morning. Thank Hyvää huomenta. Kiitos, että sain mahdollisuuden puhua teille. Kristiansen, olen Maailmanpankista ekonomisti. I'm Gujilai working with... Minä olen Gujilai, työskentelen Maailmanpankissa nuorisotyöllisyyden kumppanuusratkaisujen parissa, mutta en aio käyttää siis puheenvuoroa. Uh, I have a colleague, Matthew, who is... Tuolla on myös kollegani Matthew, joka on tuolla salin toisella puolella. Hän on ollut suurena tukena meille ja auttanut meitä tällä matkallamme. Minua on pyritty puhumaan Afrikan nuorisoon investoimisesta, myös EUn nuorisoon, nuorisoon investoimisesta tässä Afrikka-Eurooppa-dialogissa. Dialogiahan <clears throat> käydään huippukokouksen muodossa. Haluaisin korostaa muutamia seikkoja, jotka liittyvät ja valottavat ilon ajattelua tästä asiasta. Ja Jatkamme tietysti keskustelua, mutta ihan alkuun haluaisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte meidät tänne tähän erittäin tärkeään keskusteluun. Tämä keskusteluhan on relevanttia paitsi Afrikan ja EUn kannalta myös globaalisti. Minun puheenvuoroni liittyy seuraavaan kontekstiin. Öö, se on oikeastaan kahtalainen. Ensimmäinen öö, tämän keskustelun kohde on se, että vuoteen 2045 mennessä arvioidaan, että 50 prosenttia maailman nuorisosta on afrikkalaisia. Siis vuoteen 2045 mennessä. On myös arvioitu, että vuoteen 2040 mennessä työmarkkinat Afrikassa ovat hyvin suuret, merkittävät. On myös, tämä puheenvuoroni liittyy myös nuorison työllisyystrendeihin vuodelta 2017. Sehän julkaistiin eilen. Jos verrataan tilannetta vuoteen 2009, niin nuorten työllisyys globaalisti on parantunut, mutta ei vielä olla mitenkään ok-tilanteessa, erityisesti kun ajatellaan työpaikkojen laatua. Afrikassa ja ihan mu- muutamissa muissakin maissa. Myös yksi seikka, johon haluaisin meidän keskittyvän, liittyy vuoden 1945 Filadelfian ilon julkilausumaan. Siinähän sanotaan, että köyhyys on uhka vauraudelle. Olipa köyhyys kansallista, mantereen tasoista tai globaalia. Eli kun me asetamme kaiken tämän yhteen, niin on selvää, että meidän täytyy ottaa nuorisotyöttömyysasiat Afrikassa ja muidenkin alueiden maissa hyvin vakavasti. Tämä ei liity ainoastaan ulkoisiin asioihin, vaan kun ajattelemme työn tulevaisuutta ja työmarkkinoiden tulevaisuutta, niin tämä on kaikkialle läpitunkeva asia. Kun ajatellaan, että millä tavalla voimme tehokkaasti valjastaa ne mahdollisuudet, joita tämä väestönkehityksellinen trendi tuo muassaan, niin nyt ja tulevaisuudessa, niin vuonna 2012 nuorisotyöllisyyttä koskeva päätöslausuma, jonka ILO hyväksyi, antaa meille hyvät puitteet, mutta korostaisin neljää avainkysymystä ja kolmea seikkaa, jotka meidän täytyy ottaa vakavasti. Ensinnäkin, kasvun täytyy olla työpaikkarikasta. Paljon on korostettu kasvun edistämistä, mutta sellainen kasvu, joka ei tuo uusia työpaikkoja, ei tuo kestävää kehitystä eikä pysty puuttumaan köyhyyteen. Ja siksi on tärkeää varmistaa se, että työpaikat, erityisesti nuorille suuntautuvat työpaikat, valtavirtaistetaan – muihin alakohtaisiin politiikkoihin ja makrotalouden, makrotaloudellisiin politiikkoihin, on varmistettava se, että kasvu tuo muassaan työpaikkoja. Toinen seikka, joka on tärkeää, on se, että yksilöidään ne avainsektorit, eh, jotka ovat työintensiivisiä, erityisesti nuoret silmällä pitäen, ja puututaan niihin vajeisiin, joita on niihin seikkoihin, joilla voidaan nämä sektorit tehdä vetovoimaisiksi nuorille. Meidän täytyy puuttua niihin seikkoihin, joiden avulla voimme vetää puolemme työntekijöitä ja pitää nuorta talenttia näissä työsektoreilla. Maatalous on yksi tällainen alue, rakennusala ja on muutamia muitakin. Voimme palata niihin myöhemmin. Kolmas alue liittyy taitojen kehittämiseen, nuorten ihmisten taitojen kehittämiseen, jotta heistä tulee työllistettäviä koulutuksen, ammattikoulutuksen kautta saatavia taitoja. On käytettävä olemassa olevia mahdollisuuksia, joita teknologia esimerkiksi tarjoaa. Menemme tässäkin kohtaa yksityiskohtiin myöhemmin, kun käymme <clears throat> keskustelua jälkikäteen. Neljäs avainalue liittyy dataan, tietoon siihen, miten voidaan edistää työllisyyspalveluita. Afrikassa yksi haaste, ja tämä tuli esiin vuonna, joka on tullut usein ottaisen esiin, on tämä dataan liittyvä ongelma. Jos me pystymme, jos, jos me haluamme valjastaa ihmisten potentiaalin, on tärkeää, että in, investoimme informointiin, työmarkkinatietojärjestelmiin, dataan, niin, että meillä on riittävästi tietoa, jotta voimme muokata politiikkoja ja jotta voimme valvoa näiden politiikkojen täytäntöönpanoa. Sitten on kolme muuta aluetta, joihin haluaisimme kiinnitettävän huomiota. Ensinnäkin yrittäjyys, yrittäjyyden kehittäminen. Mehän tiedämme, että ei kaikista nuorista voi tulla yrittäjiä, mutta ne, joilla on potentiaalia, heille tulisi antaa riittävästi tukea, jotta voitaisiin valjastaa tämä innovatiivisuus ja tuottavuus yrittäjyyden kautta. Se on erittäin tärkeä investointien, investoinnin kohde. Ja työllisyyspalveluiden rahoittajien tulisi edistää yrittäjyyttä. Ei ole mitään yhden ennakkoon ratkaisua. Erityisesti äh, Afrikassa on ihmisiä, jotka ovat hyvin äh, haavoittuvaisissa tilanteissa. Ja kun me puutumme näihin tilanteisiin, niin myös tämä fragiliteetti täytyy ottaa huomioon. Ilon tasolla Afrikassa olemme hyväksyneet puitteiston äh, nimenomaan työn kehi edistämiseksi tällaisissa haavoittuvaisissa ympäristöissä ja vuonna 2017 kesäkuussa kansainvälinen työjärjestö hyväksyi suosituksia, joiden avulla voidaan edistää työpaikkoja ja jotta voidaan saada aikaan rauhaa ja vastustuskykyä, resilienssiä työpaikkojen luomisen kautta. Millä tavalla globaalisti voidaan parhaiten edistää nuorten työllisyyttä myös fragileissa oloissa, niin tätä on pyritty kehittämään. Ja sitten lopuksi vielä mainitsisin kumppanuuksien tärkeyden. Kumppanuudet globaalisti, alueellisesti ja kansallisesti, koska nuorten työllisyyshän on monisektoraalista – kukaan ei voi toimia yksin. Ja siksi meillä on globaali aloite, joka pyrkii edistämään säällisiä työpaikkoja nuorille. YKhan on hyväksynyt tämän aloitteen, se on osa YK puitteistoa ja myös Maailmanpankki tukee sitä. Eli tarkoitus on saada aikaan kattava vastaus, jotta voidaan edistää nuorten työllisyyttä eri maissa – ja tärkeää tässä aloitteessa on myös se, että tämä on tällainen konkreettinen monitasoinen alusta. Ja meillä on sekä DG8 että DG4 mukana tässä hankkeessa. No, tässä oli alustavia ajatuksia siitä, millaiseksi me näemme ilossa ne mallit, joiden avulla voimme tehdä yhteistyötä voidaksemme valjastaa tämän nuorten potentiaalin ja väestön kehitykselliset trendit työpaikkojen luomiseksi niin, että voimme myös täyttää ne odotukset, joita meillä on työn tulevaisuuden suhteen. Ja voimme jatkaa tätä keskustelua myöhemmin. Kiitos. Thank you very much for this. Uh, I'll give the floor now to Mr. Christian. Ainakin tässä puheenvuoron sitten mm, seuraavalle edustajalle, jotta voitte alusta. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia taas kerran siitä, että teillä, meillä on mahdollisuus tässä suhteessa olla mukana tässä eh, yhteydessä. Tärkeä tilastotieto on se, että vuoteen 2050 mennessä arvioidaan, että Afrikassa on noin kaksi miljardia ihmistä ja Euroopassa 700 miljoonaa. Selkeästikin siis Afrikka on monella tavoin maailman moottori tulevaisuudessa. Ja me voimme katsoa näitä väestöpyramideja. Tässä pyritään ilmaisemaan sitä, että väestöpyramidin vasemmalla on periaatteessa Afrikan. Nähdään, että siellä on paljon nuorisoa, tyttöjä ja poikia, miljoonia. Ja se nimenomaan kuvaa tätä väestörakennetta. Siis kyse ei ole pelkästään siitä, että olisi pelkästään nuoria, vaan valtavasti nuoria on ollut taloudellista kasvua, enemmän avoimuutta, toiveet kasvavat, koulutusta on saatu enemmän ja mutta oppiminen on ollut kamottavan huonoa. Lopputulokset ovat olleet todella huonoja, eli on todellinen haaste luoda työpaikkoja, jotta kaikkia näitä nuoria voidaan työllistää. Missä siis mahdollisuuksia nähdään? Tällä hetkellä vielä tietysti Afrikassa monet ovat edelleen maataloustyössä – Tulevaisuudessa siellä on enemmänkin työpaikkoja, monet myös epävirallisella sektorilla. Luvut ovat niin järisyttävät, että kerta kaikkiaan ei kyetä luomaan muodollisella sektorilla riittävästi työpaikkoja, jotta kaikki tulevat nuoret saattaisiin työllistettyä. Tämä siis tässä luonnoksena vastauksena ongelmaan, kuten on todettu, Paljon ohjelmia on ollut ja tämä on jonkun aikaa jo jatkunut. Eli monet näistä nuoriso-ohjelmista periaatteessa keskittyvät siihen, että vahvistetaan yritysten taitoja, ihmisten yri- taitoja. Joskus puhutaan rahoituksen saannista. Useat tutkimukset, jotka tarkastelevat monia näitä arvioita, osoittavat, että niiden vaikutus on ollut kuitenkin vain kosmeettista. 30 prosenttia vain tilastollisesti katsoen. Kysymys on ihan varma siitä, että onko tällaista merkittävää vaikutusta edes ollut. Eli vaikka tähän on kiinnitetty paljon huomiota, saattaa olla, että meidän täytyy myös pohtia hiukan sitä, että mitä tehdä ja millä tavalla se tehdä. Nuorisohjelmat ovat aiemmin keskittyneet näihin taitoihin, osaamiseen ja ihmis, inhimillisen pääoman vahvistamiseen, mutta se ei välttämättä ole riittävästi, jotta saataisiin vastennetta rahalle. Edellisen puhujan jatkona toteaisin, että tätä ei kyllä voida hoitaa yksin. Kyseessä on monimutkainen ongelma ja periaatteessa kyseessä on moni osapuolen välinen kumppanuus vuodelta 2014. Kaikki kumppanit, jotka ovat mukana, siinä on julkinen puoli, yksityinen puoli, kansalaisyhteiskunta ja tavoitteena on löytää sellaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan toimia katalysaattorina käynnistää ratkaisuja. Ei välttämättä heti suuressa mittakaavassa, vaan siinä, että työskennellään yhdessä. Tässä ovat useat näistä kumppaneista yksityisen julkisuuden puolen eh, edustajia ja kahdenvälisiä kumppaneita. Myös Maailmanpankki on asiasta kiinnostunut ja sitoumuksena onkin se, että tällä tiellä jatketaan noin 15 vuotta. Tässä meillä on siis jälleen kumppanuus, jonka avulla tätä haastetta työstetään. avainasemassa, kun puhutaan työllisyydestä, on työpaikkojen määrä, työpaikan ylipäätään olemassaolo ja sitten sen laatu. Nämä molemmat näkökohdat ovat tärkeitä, kun pyritään keskittymään näihin kysymyksiin. Mielestäni kuitenkin pääkysymys siinä, mitä pyritään tekemään, ei ole se, että pelkästään keskitytään tarjontapuoleen, vaan kouluttaudutaan ikään kuin sokeasti markkinoille ja toivotaan, että kysyntää löytyy näille taidoille. Parempi olisi, että molempia puolia työstetään samalla aikaa, eli integroidumpi lähestymistapa niin, että pyritään katsomaan niitä rajoitteita, joita molemmilla puolilla on. Tämä siis kysyntäpuolella, ja kun kysyntäpuolesta puhutaan, mehän puhuimme kasvusta, me puhuimme työpaikkavaltaisesta kasvusta, No, yksityisen sektorin puolella korkean tason politiikkaa tarvitaan, makrotaloudellista vakkautta, rakennetta ja muuta. Se saattaa mennä hiukan tämän nuorisotyöllisyyshankkeen ulkopuolelle, mutta lisäkin voidaan tehdä. Voidaan valita tiettyjä toimialoja, joissa työllistyminen on voimakkaampaa. Maatalous on yksi sellainen, mutta tätä voidaan laajentaa niin, että jos halutaan saada maatalous kukoistamaan, niin täytyy olla markkino, markkinoille pääsyä helpottaa. Tässä sitten arvoketjussa nuo toimet voivat alkaa. Ja samalla pyritään kehittelemään markkinoita vahvistaen viljelijän tilannetta. Eli periaatteessa kysymys on siitä, että pk-yritykset pääsevät markkinoille, kysyntäpuolta vahvistetaan, kuilua kurotaan umpeen, avataan arvoketjussa eri alueita. Tulin juuri Norsunruurannikolta ja siellä on valtavaa kehitystä, koska siellä ei ole kapasiteettia tiedottamisen ja maanviljelijät eivät käytä tätä, koska tarvitaan riisiä ja näin mylly ei ole käynnissä, koska riisiä ei ole riittävästi ja niin poispäin. Eli tässä nyt yksi esimerkki maatalouden piiristä. Ohjelmassa siis kumppanuudessa on nyt käynnissä toinen vaihe piakkoin. Kaksi suurta osiota, yksi on innovointi ja toinen on oppiminen. Kun puhutaan innovoinnista, niin tässä perusajatuksena on se, että kehitellään tuollaista integroitua lähestymistapaa, jossa samanaikaisesti puututaan näihin eri rajoitteisiin, joita on sekä kysyntä- että tarjontapuolella. Tässä pyrimme saamaan aikaan myös synergiaa sen suhteen, että yksi plus yksi olisi kaksi ja puoli. Miten tällaista integraatiota voidaan saada aikaiseksi? Nämä ongelmat, jotka otin juuri esille, ovat yhdet niistä. Ja sitten meillä on tällainen alueellinen kehitys, jossa integraatio tapahtuu tiettyjen alueiden ympärillä. Eli sellaisia alueita, joissa voidaan ryhtyä pohtimaan innovaatiota. No sitten, jos laittaa isompi vaihde silmään, niin tämä äh, yhdistetään siihen, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä, mitä teknologiasta on hyötyä Afrikalle tai Afrikan nuorisotyöllisyydelle – Kuten että paljonkin keskustelua on digitaalisista työpaikoista. Niitä on kaikenlaisia suoran esimerkiksi freelance-työ, mutta muutenkin tietotekniikka-alalla. Tässä on paljon potentiaalia, mutta samalla se tietysti monilta afrikkalaisilta mailta vaatii sitä, että vahvistetaan näitä perusteita, kuten esimerkiksi internetin pääsyä varmistaudutaan siitä, että kaikilla on käytössään matkapuhelin ja tietysti sähkönkin puute on jossain paikoin ongelma. Eli perusasioidenkin täytyy olla kunnossa samaan aikaan, kun tuolla ylhäällä kehitellään muuta. Eli edelliset hankkeet digitaalisten työpaikkojen ympärillä tällä hetkellä olemme periaatteessa aloittaneet luonnostelemalla sitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu ja mitä tiedetään – ja Ja toivomme, että katsotaan sitten näitä erilaisia pilottihankkeita, joita tulee. Ja tämä nuorisotyöllisyyskumppanuus siis pyrkii näihin tavoitteisiin. Avainviesti, joka haluttaisiin välittää, on tarve tällaisen integroituin lähestymistapaan. Se on ikään kuin koulutusta markkinoille ja toivotaan, että ne taidot ovat sitten olemassa. Tämä lähestymistapa ei ole osoittautunut mitenkään erityisen tehokkaaksi ja kumppanuus on nyt yksi askel siihen suuntaan, että katsotaan, miten tällainen integroitu lähestymistapa olisi parempi, miten sen avulla voitaisiin oppia paremmin. Kiitoksia. Thank you, as we could hear. Kiitoksia. Ja kuten kuulimme tässä edellisiä puhujia, niin se sanottiin, että työllisyyteen Afrikassa täytyy suhtautua erityisen vakavasti. Ja nyt kuulimme Kristiansenin toteavan, että paljon enemmän voidaan vielä tehdä. No ehdottomasti on hyvä että meillä on nyt komission edustaja täällä paikalla. Tehän työskentelette Länsi- ja Keski-Afrikan parissa ja olette kehityskoordinaation päällikkö näillä aloilla. Olkaa hyvä. I will move to French. Voin puhua ranskaa. Hyvää huomenta ja kiitoksia. Aika monia asioita on jo sanottu, Sintti ja Luku ovat puhuneet paljon ja minä kyllä tuen tätä strategiaa ja tätä politiikkaa, josta he puhuivat. Ehkä voisin lisätä tänne vielä yhden seikan, nimittäin luvun. Öö, Meillä tulee olemaan 450 miljoonaa uutta työtä vuonna 2030 Afrikassa, jotka tulevat siis Afrikan, jotka muodostavat Afrikan työvoimaa ja kahdeksan miljoonaa työpaikkaa vuosittain tulisi luoda. Tämä antaa meille pienen käsityksen siitä haasteesta, joka meillä on edessämme, kun haluamme luoda työpaikkoja Afrikan nuorille. Tällä on myös vaikutusta maailman talouteen ja myös poliittisiin suhteisiimme. Tähän jo viitattiinkin. Nuoret, joilla ei ole työtä, ovat turhautuneita. He kokevat sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta – ja tämä tietenkin on hedelmällistä maaperää erilaisille sosiaalisille ja poliittisille jännitteille. Tämä luo myös väkivaltaista käyttäytymistä ja jopa alttiuta terrorismiin. Eikä nyt edes puhuta maahanmuutosta. Tehän tiedätte, että maahanmuutto on erittäin tärkeällä tärkeässä asemassa meidän keskustelussa täällä Euroopassa. Eli meillä on melkoisia haasteita Afrikan mantereella. Ja meidän täytyy ajatella paitsi eurooppalaisia nuoria, myös afrikkalaisia nuoria, joita on paljon. Meidän täytyy pohtia, miten me voimme vastata näihin haasteisiin. Euroopassa keskityn ehkä siihen, mitä me konkreettisesti täällä Euroopassa teemme niin täytyy sanoa, että jo jonkin tovin olemme pyrkineet parantamaan nuorten työ, työllisyystilannetta. Se on ollut erittäin tärkeä aihe meidän agendallamme poliittisesti. Meillä on yhteinen visio, näkemys toimielinten kesken. Meillä on tällainen uusi eurooppalainen konsensus kehitysyhteistyöstä. Tästä aiheesta on julkaistu asiakirja jokin kuukausi sitten. Ja 2030 äh, agendaa on äh, sen avulla tarkoitus täytäntöönpanna. Äh, erityisesti tässä, tällä agendalla halutaan korostaa sitä, kuinka tärkeää on vastata työllisyysongelmiin ja erityisesti haavoittuvasten ryhmien työ, työllisyysongelmiin, nuorten, naisten ja niin edespäin ja meidän täytyy määritellä, mitkä ovat ne meidän kaikkein tärkeimmät toimintalinjauksemme. Ensinnäkin tietysti täytyy ajatella ammattikoulutusta, koulutuksen tärkeyttä kaikille. Se on, ennalt, se on ehto nuorten työllistettävyydelle. Toinen prioriteettimme on se, että meidän täytyy vastata nuorten erityistarpeisiin Nuortenhan täytyy saada paitsi työtä, myös säällistä työtä, laadukasta työtä. On otettava huomioon ne nuoret, jotka etsivät uusia perspektiivejä ja uusia mahdollisuuksia, esimerkiksi yrittäjyyden kautta. Lyk jo puhui hallinnon tason toimista tässä strategiassamme ja Tämähän tietysti koskee myös maiden hallinnointia. Miten eri Afrikan maat, kaikkein epävakaimmat tai toisaalta kaikkein kehittyneimmät, voivat tehdä yhteistyötä talouspolitiikan tasolla niin, että luovat paremman ympäristön investoinneille, e, joka taas puolestaan luo työllisyyttä. Miten voidaan parantaa ympäristöä pk-yrityksille Nehän, kuten tiedämme, ovat kaikkein tärkein työpaikkojen tuoja. Eli hallinto on tärkeä asia Afrikan maissa. Me olemme tehneet työtä koulutuksen tasolla, ammattikoulutuksen tasolla ja ylipäänsä koulutuksen tasolla. Ja kun Äh, tarkastelen vuoden 2014-2020 prioriteetteja, niin ähm, me olemme rahoittaneet tällaisia opetus- ja ähm, ammattikoulutusohjelmia melkoisesti. Ja tähän lisäisin vielä ähm, ne miljoonat, joita on investoitu maailman laajuiseen koulutuskumppanuuteen ja Erasmus-ohjelmaan, äh, jonka te kaikki tunnette hyvin. On myös sellaisia ohjelmia, jotka tukevat pk-yritysten rahoitusta, eli antavat tukea sell, antavat tukea sellaisille ohjelmille, joiden kautta ö, nuoret voivat löytää paikkansa työelämässä ja ö, yrityksissä – ja Lyk mainitsi myös, siis täällä on siis nyt mainittu ö, valtioiden hallinnon tukeminen, koulutuksen, ammattikoulutuksen tukeminen ja yrittäjyyden tukeminen. Ja tämän, kaiken tämän lisäksi meidän tulisi vahvistaa eri valtioiden valmiuksia luoda arvoketjuja, yksilöidä sellaisia sektoreita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä, kun halutaan luoda työpaikkoja. Tämä on siis globaali, tällainen globaali lähestymistapa. Otetaanpa esimerkiksi Nigeria. Nigeriassa me teemme yhteistyötä voidaksemme vahvistaa valtion valmiuksia – luoda työpaikkoja sosiaalipolitiikan kautta ja myös ympäristöpolitiikan kautta ja me tarjoamme ammattikoulutusta, ihan konkreettista koulutusta nuorille, jotta voimme helpottaa heidän integroitumistaan. Tarjoamme mikrorahoitusta tuhansille nuorille suoraan Tämä on aivan erityinen hanke, jota rahoitetaan uudesta rahastosta, joka on perustettu maahanmuuton ö, käsittelyyn Afrikassa. Ja sen avulla an, halutaan antaa tukea erilaisille nuoriin kohdistuville talousohjelmille – Eli tämä on tällainen integroitu lähestymistapa, jota me nyt toteutamme, jota jo toteutetaan tällä hetkellä. Jos ajatellaan tulevaisuutta, niin hiljan olemme lanseranneet uuden välineen, instrumentin. Kyse on ulkoisen investoinnin suunnitelmasta, jossa on kolme pilaria. Siinä on rahoituspilari, teknisen avustuksen pilari ja valtioiden tukemisen pilari. Tällä tavalla halutaan auttaa työpaikkojen luomista, työpaikkojen luomista sellaisilla sektoreilla, jotka ovat ehkäpä kaikkein parhaimpia työpaikkojen luonti, luonnin kannalta ja halutaan parantaa myös investointiympäristöä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme toisaalta antaa teknistä apua ja toisaalta vahvistaa valtioiden valmiuksia, kun ne toteuttavat sellaista politiikkaa, joka on omiaan parantamaan yrittäjyyttä ja työpaikkojen luomista. Ja antamalla tiettyjä takeita me pyrimme auttamaan helpottamaan uusien investointihankkeiden rahoittamista, erityisesti nuorten hankkeiden. Haluamme antaa käyttöön luottoja, tarjota siis luottoja. Ja luoton saaminen on usein kompastuskivi tällaisissa epävarmoissa kehittyvissä maissa, sellaisissa maissa, joissa hallinnot ovat hauraita. Eli meillä on tällainen takurahasto, joka toivottavasti voi auttaa luomaan pk-yrityksiä samaan, auttaa investointien tekemistä. Ja myös maatalouden ala on erittäin tärkeässä osassa Ilon puheenjohtaja sen mainitsi. Ja myös digitaaliala, digitaalialan kehittäminen Afrikassa on erittäin tärkeä sektori. Se on tärkeä sektori myös työpaikkojen luomisen kannalta. Eli meillä on tällainen uusi rahoitusväline, joka otetaan piakkoin käyttöön. Ja poliittisen keskustelun osalta sanoisin, että ensi viikolla me käymme syvällisempää keskustelua Afrikan maiden kanssa. Ensi viikollahan järjestetään Euroopan unionin ja Afrikan unionin välinen business forum – jossa me käsittelemme kaikkia näitä aiheita, nuor, nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luomista, sitä, miten voimme auttaa nuoria saamaan riittävästi vaikkapa luottoja. Ja me käymme tällaista keskustelua. Meillä on keskustelufoorumi julkisen ja yksityisen sektorin edustajien kesken. Ja me keskustelemme näistä yhteisistä prioriteeteistamme EUn ja Afrikan välillä. Meidän yhteiset prioriteettimme käsittävät erityisesti työllisyyden ja nuorisotyöllisyyden ja Euroopan unionin ja kaikkien Afrikan mantereen maiden e, kesken järjestetään niin ikään huippukokous. Kun katselen tätä agendaesityslistaa, niin sielläkin keskustellaan nimenomaan nuorisosta, nuorison, työllistettävy- nuorison työllistettävyydestä, yrittäjähengen luomisesta ja julkisten ja yksityisten kumppanuuksien perustamisesta. Eli tämä on aihe, eh, jota, eh, josta keskustellaan eh, kaikkein korkeimmillakin politiikan tasoilla. Ja meidän kaikkien täytyy yhdessä viedä tätä asiaa eteenpäin, jotta voimme luoda työpaikkoja, enemmän työpaikkoja ja enemmän laadukkaita työpaikkoja Afrikan mantereen nuorille ihmisille. Thank you. Anyone who wants to put a question or... Kiitoksia. Haluatteko esittää kysymyksiä? Edustaja Shoidorova, olkaapa hyvä. Merci beaucoup pour euh, vos interventions. Kiitoksia kovasti näistä esityksistä. Tietysti on useitakin syitä, miksi meidän täytyy toimia Luonnollisesti Afrikassa ei ole riittävästi työpaikkoja ja jos ole riittävästi, voimme vain odotella uusia maahanmuuttoaaltoja. Tämä on yksi syy, mutta myös meidän vastuumme ihmisinä, vastuumme poliitikkoina on se, että meidän täytyy toimia, investoida ja tukea näitä malleja, jotka mainitsitte, joiden avulla voidaan kehittää koulutusta. Meillä on kysymyksiä. Mainitsitte, puhutte Afrikasta yhtenäisenä mantereena. Näin ei kuitenkaan ole. Meidän tulee käsitellään eri maita, jotka ovat kovin erilaisia. Ehkäpä voisitte antaa esimerkkejä maista, joissa olosuhteet ovat kaikkein suotuisimmat ja sitten esimerkkejä sellaista maista, jossa näin ei ole. Toinen kysymys Mainitsitte myös nämä elintärkeät ehdot, jotka eivät täyty monissakaan Afrikan maissa. Rauha ja vapaus. Minusta meidän tulee myös vastata siihen, millä tavalla me voimme ottaa tämän huomioon ja miten voidaan sitten luoda uusia työpaikkoja, jotta voidaan puhua koulutuksesta tuolla kentällä. Thank you. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ehkäpä voidaan ottaa vielä toinenkin kysymys. Edustaja Jungerius olkaa hyvä. Joo, and thank... Kiitos. Kiitos puhujille. Saimme nähdä hyvin haastavan kuvan nyt työmarkkinoista Afrikassa. Kiitos, että myös muistutitte Philadelphian alkuperäistä julkilausumasta, koska silloin tällöin on paikallaan palata pohtimaan perusarvoja – jotka on hyvin tässä Filadelfian julkilausumassa lueteltu juuri toisen maailmansodan jälkeen. Minulla olisi kysymys. Pohtisin ensin ehkä edustaja Matesin suuntaan sitä, miten me voimme auttaa Euroopan parlamentin puolelta ymmärtäen, että olemme täällä työllisyysvaliokunnassa. Arvostan sitä, että esittelitte kaikkia näitä toimia, johon olette ryhtyneet, kaikkia näitä ohjelmia, jotka ovat käynnissä, mutta olisikohan mahdollista antaa jotenkin vinkkiä siitä, Miten Euroopan parlamentin työllisyysvaliokunta voisi jotenkin olla avuksi? Ehkä edustaja Kristiansen voi myös kommentoida tätä, kun pidän kyllä tuosta kumppanuudesta, yksityisen ja julkisen kumppanuudesta, jota havainnollistitte. Mutta tavallaan, jos suhtaudutaan vakavasti kaikki näihin lukuihin, niin pitäisi varmasti pohtia ihan vakavissaan sitä, miten voitaisiin saada suurempia hankkeita liikkeelle tällä saralla, koska vaikka yhteistyö on ihan hyvä, niin emme kuitenkaan saa riittävästi ihmisiä näihin ohjelmiin mukaan. Viimeinen kysymys ei ole niinkään tekninen, vaan perustuu enemmän arvoihimme. Samuel Lannenin suuntaan. Tämä on kysymys, joka on minunkin sydäntäni lähellä. Suhtaudummeko tosissaan ILOn agendaan, jonka mukaan kaikille pitäisi löytää säällinen työpaikka. Suhtaudummeko tähän arvoon vakavissamme? Sitä, että ei ainoastaan luoda työpaikkoja, vaan pohditaan myöskin sitä, miten saadaan luotua kunnollisia työpaikkoja. Tarkoitan tässä sellaisia työpaikkoja, joissa noudatetaan ilon sääntöjä, keskeisimpiä sääntöjä. Esimerkiksi työehtoneuvotteluiden käymiseen turvaavat oikeudet, lapsityövoiman vastaiset päätökset, tällaiset perus standardit pitäisi varmasti pitää mielessä, miten me voisimme teitä auttaa täällä. Ehkä työllisyysvaliokunnasta voisimme jotenkin tukea ehkä ajan näitä kestävän kehityksen tavoitteita tai ehkä työllisyyslukuja kauppasuhteisiin. Mitä me voisimme auttaa? Thank you. Is it okay if I give the... Kiitoksia. Voinko antaa vielä yhden puheenvuoron sitten palaatte tähän? Ja sitten näin puheenvuoron saadusta jo Harkin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitoksia myös näistä esityksistä. Ensimmäinen puhuja mainitsi sen, että kyseessä ei välttämättä ollut pelkästään työpaikkojen määrä, vaan myös niiden laatu. Kyllähän Euroopassakin tämä sama asia meillä on. Ja joillekin digitaalitalous ilmeisesti tuo valtava määrä uusia työpaikkoja. Jotkut niistä ovat hyviä työpaikkoja, mutta sitten meillä on myös sen kanssa ongelmia, eli meillä on nämä samat ongelmat täällä Euroopassa ja puhuitte myös näistä neljästä prioriteetistanne työpaikoista, jotka ovat työvoimaintensiivisiä kun näette tätä kasvua, niin näettekö se, missä se tapahtuu ja saadaanko aikaiseksi työpaikkoja? Jos ei, niin kysymykseni on, kenektä ehkä se nähdään jossain muualla. Mutta mitä ehdotuksia siis ILOlla on sen suhteen, että pyritään varmistamaan se, että kasvu todella edesauttaa työpaikkojen luomista? Toinen kysymykseni on Maailmanpankin kollegallemme. Puhuitte integroidusta lähestymistavasta, ei pelkästään tarjontapuolesta, vaan myös että sitä, että katsotaan tuota kysyntäpuolta, sillä näiden ohjelmien vaikutus on marginaalinen. Jos jätetään tuo osio pois, niin onko näiden ohjelmien suunnittelussa mitään sellaista, mikä on virheellistä, jota olisi sitten valmis muuttamaan, mikä toimisi paremmin jotenkin muuten. Ja kun katsotaan tuota kysyntäpuolta, niin oletteko saamassa yksityiseltä sektorilta sellaista palautetta, jonka avulla tällainen ero saataisiin aikaiseksi tai tulos saataisiin aikaiseksi? Otitte myös esille jotakin näistä poliittisista kysymyksistä, puhuitte maahanmuutosta kaikkien kolmen kohdalla on puhuttu sinisen kortin käyttöönotosta ja niin poispäin. Mikä teidän ehdotukseni on laillisen maahanmuuton kohdalla? Ja puhuitte myös nuorten tilanteesta ja millä tavalla se ilmenee. Erityisesti olin ilahtunut kuullessani näistä erityishankkeista, joita teillä on, mutta kysymykseni onkin se, että onko mahdollisuutta laajentaa niitä tai jotenkin vahvistaa niitä, sillä vaikka ne ovatkin todella hyödyllisiä ja tärkeitä, niin kuitenkin ne ovat vielä vain pisara valtameressä jossain määrin. En suinkaan vähättele sitä hyvää työtä, joka on tehty. Ainahan täytyy jostain lähteä. Mutta onko mahdollisuutta Loppukysymykseni on, että vaikka tämä kaikki onkin äh, aika päätä huimaavaa, kun meillä on niin paljon samankaltaisia asioita, ei ehkä samassa mittakaavassa, mutta samantyyppisiä kysymyksiä kuitenkin, kun puhutaan työllisyyden laadusta, hyvistä työpaikoista ja niin poispäin. Niin jos katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltoja ja EUta, en tunne Afrikkaa, voitte siis kertoa minulle, mutta saamme nähdä tilanteen, jossa yhä useammat voimavarat keskitetään niiden käsiin, joilla jo on vaurautta sen sijaan, että – niitä käytettäisiin sen kaltaisten työpaikkojen luomisen, josta täällä tänään puhutaan. Halusin vain tietää, että onko teidän näkemyksenne se, että näin tapahtuu myös Afrikassa. Kiitos. Thank you for your question so far. Um, I think... Kiitoksia näistä kysymyksistä tähän asti. Cynthia Samuel voi aloittaa. Ja ILO-näkökulmat voitte valita ne kysymykset, joihin arvioitte kykenevänne vastaamaan. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madame. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ja kiitoksia kaikille puhujille, jotka esittivät kommentteja. Keskityn kolmeen alueeseen, koska vaikka osa näistä asioista liittyy, liittyvät toisiinsa. Aloitan tästä tärkeästä ja kaunopuheisesta kommentista, joka liittyy säällisen työntekoon. Me otamme tämän asian vakavasti. Afrikassa alueilla käydään keskustelua tästä asiasta. Tämä on myös globaali keskustelun aihe kaksi asiaa, jotka on, syy, jotka on syytä ottaa käsittelyyn. Ensinnäkään me emme voi täyttää kestävän kehityksen tavoitteita tai tavoitetta vähentää tai eliminoida köyhyyttä, jos me emme puhu, puutu työn säällisyyteen. Jos me keskitymme ainoastaan työn määrään, niin otamme sen riskin, että että saamme aina vain enemmän ihmisiä, jotka tekevät työtä, mutta ovat köyhiä, ovat siis köyhyysloukussa, vaikka tekevät töitä. Ja tällä on vaikutuksia kulutukseen, investointiin, kasvuun. Sillä on vaikutuksia kehitykseen. Joten taloudellisesti on tehotonta olla puhumatta työn säällisyydestä. Mutta tämän lisäksi, kun maailma keskittyy siihen, että varmistetaan se, että perusoikeudet tulevat taatuiksi kaikille ihmisille, mukaan luettuna työntekijöille, niin työn säällisyyskin käy tärkeämmäksi jätän tämän nyt tähän. Eli näillä kahdella tasolla meillä on kyllä tässä tällainen valistunut omakin lehmä ojassa. Yhteisönä meidän on varmistettava se, että emme vain puhu, vaan emme vain puhu säällisestä työstä, vaan mm, panemme sen tapahtumaan. Se on tällainen win-win-tilanne. Ja toinen asia, josta haluan puhua, liittyy eri puheenvuorossa kuulemaani. Meille, siis ILOlle, minkä tahansa aloitteen moniulottuneisuus on otettava huomioon. Minkä tahansa aloitteen monisäikeisyys on otettava huomioon. Kaksi esimerkkiä. Me puhumme taitojen kehittämisestä, mutta mutta olivatpa taitojen kehityspolitiikkamme kuinka hyviä tahansa, olivatpa tehokkaat kuinka tehokkaita tahansa, niin jos ei ole, jos ei oteta huomioon kauppapolitiikkaa, makrotalouspolitiikkaa, teollisuuspolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa, jos ei oteta huomioon näitä muita asioita, niin emme saa mitään osinkoja. Eli tämä on tällainen mone, monialainen lähestymistapa. No miten me toteutamme tämän asian? Kaikki ne asiat, joista olen puhunut, ovat tärkeitä, mutta yksi avainalue, joka on äärimmäisen tärkeä, jos halutaan parantaa tilannetta, on se, että varmistetaan se, että erityisesti nuorten ihmisten säällinen työ otetaan makrotaloudellisen politiikan keskiöön, että se otetaan kehityspolitiikan ja al- alakohtaisten politiikkojen keskiöön, siis säällinen työ. Ja meillä on tiettyjä aloitteita EUn kanssa, ja niissä aletaan nyt keskittyä säälliseen työhön. Yksityinen raha, yksityiset investoinnit ja yksityiset investointiehdotukset, niin missä määrin me... Ää, ajattelemme tätä työulottuvuutta, työn luomispotentiaalia. Nämä ovat sellaisia avainalueita, jotka auttavat meitä parantamaan tilannetta ja työn, työnlaatua. Täällä esitettiin myös kysymys siitä, miten Euroopan parlamentti voi tukea tätä, näitä ponnistuksia, kun me otamme vastaan näitä haasteita. No, onhan tämä myös mahdollisuus meille kaikille – jos me otamme tämän haasteen oikein vastaan. Ensinnäkin on tunnustettava se, että haaste on globaali haaste. Se on haaste meille kaikille, aivan kuten mahdollisuudetkin ovat mahdollisuuksia kaikille, kun ne valjastetaan oikein. No nyt tarkastellaan Afrikkaa, koska aikaa siellä haasteita on paljon enemmän, mutta kyllä muillakin alueilla on haasteita. Millä tahansa alueella, jolla on paljon haasteita, niin niiden tulisi olla globaalien interventioiden kohteena, niin että lopulta se, mitä vuonna 1945 sanot, 45 sanottiin, niin siitä todellakin tulee voimavara eikä uhka. Ja toistan tämän Filadelfian julkilausuman sanoman. Siinä sanotaan, että Köyhyys missä tahansa on uhka vauraudelle kaikkialla. Eikä ainoastaan äh, tule toimia globaalisti, vaan yksittäisissä maissa. Ja kun puhutaan lisääntyvästä epätasa-arvosta, niin se ei ole ainoastaan Euroopan ongelma. Se ei ole ainoastaan äh, geopoliittisen pohjoisen ongelma. Epätasa-arvoisuus lisääntyy alueiden sisällä – tässä tapauksessa Afrikan mantereella, mutta myös maiden sisällä. Jos nyt annan esimerkin siitä kertomuksesta, joka, jonka Maailmanpankki muistaakseni julkaisi viime vuonna epätasarvoisuudesta, niin monet niistä maista eteläisessä Afrikassa, monissa eteläisen Afrikan maissa epätasa-arvoisuus on lisääntynyt. Ja tällä on vaikutuksia sosiaaliseen koheesioon, sillä on vaikutuksia rauhaan, sillä on vaikutuksia kestävyyteen ja sillä on vaikutuksia myös ö, sosioekonomiseen kehitykseen. Tämä on tavallaan resepti sille, mikä mitä me pidämme radikalisoitumisena mantereen eri osissa ja myös maailman eri kolkissa. Ja täytyy vielä kertaalleen puhua työpaikkojen laadusta ja yrittäjyyden laadusta. Mehän näemme yrittäjyyden ikään kuin yhtenä komponenttina, mutta yrittäjyys, joka johtaa siihen, että useammat ja useammat ihmiset tekevät työtä pimeän talouden piirissä, niin se ei ole oikea ratkaisu. Mehän haluamme, että yrittäjyys ja yrittäjyyden kehittäminen auttaisi yksilöimään kasvuorientoituneita bisneksiä ja tukemaan niitä niin, että voitaisiin parantaa tilannetta paitsi kansallisesti myös globaalisti. Voisin sanoa vielä monta muutakin asiaa, mutta jätän ne muille panelisteille. Kiitos. Thank you very much. And now, uh... Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana sitten edustaja Kristiansen. Maybe on the first question clearly. Kiitos. Afrikka on tietenkin hyvin vaihteleva paikka, samoin kuin Eurooppa. Eli moninaisuutta. Mutta katsotaan sitten, mitä on yhteistä työllisyysagendalla meillä. Maatalous tuotannon tuottavuus on haaste kaikissa maissa. Maatalouden tuottavuus periaatteessa vielä maataloudessa on paljon työntekijöitä, mutta nuoria ei niinkään kiinnosta enää maataloustuotanto. Mutta jos omaa tuotantoa ei ole, silloin joudutaan tuomaan – elintarvikkeita. Elintarvikkeen tuonti on nousemaan päin ja lisääntymään päin Afrikassa ja tämä on haaste monilla Afrikan alueilla, Länsi-Afrikassa myös. Maataloustuotannon lisääntyminen on yhteinen haaste. Ja sitten jos palataan perinteisempään ajatteluun, jokaisella maanviljelijällä on oma tilansa ja silloin hänellä on työ, mutta nyt kun maataloustuotannon on tarkoitus luoda kaikkia tuotteita koko eli koko logistiikka, varastointi ja niin edelleen. Eli koko tämä kysymys siitä, miten kaupunkien asukkaat ruokitaan. Monenlaisia töitä syntyy näissä kuljetus- ja tuotantoketjuissa, varmasti myös Afrikassa. Yksinkertaisia valintoja, eli tuodaanko alankomaista kanaa vai tuotetaanko itse – tehokkaampaa kauppaa, ehkä tehokkaampaa tuotantoa. Voiko Mosambik tuottaa omat kanansa? Tämä on yksi konkreettinen esimerkki, mutta koskee kaikkea ruoantuotantoa tällä hetkellä. Kysyntää, paikallista kysyntää on paljon, johon ei vielä ole vastattu. Tämä on tärkeää keskustelua, jota varmasti voidaan käydä monessa Afrikan maassa. Ja hankalassa tilanteessa oleva maa on tietenkin vaikeammassa tilanteessa kuin kehittynyt vakaampi maa, kun vastataan näihin haasteisiin. Mutta lähtökohtaisesti tällaista keskustelua voidaan käydä. Toinen kysymys, työllisyysvaliokunta. Miten työllisyysvaliokunta Euroopan parlamentissa voi auttaa – miten Euroopan parlamentti voi jättää Tämä oli ensimmäinen kysymys, jota itse pohdin, kun meidät kutsuttiin tänne kokoukseen. Ehkä viimeinen kysyjä antoi myös vastauksen. Laillinen maahanmuutto tuntuisi tässä järkevältä. A ja B yhdistetään. Puhuin rahoista, en puhunut niinkään ikärakenteesta – nuoret Afrikassa, ikääntyneemmät Euroopassa. Monilla aloilla Euroopan valtiot tarvitsevat maahanmuuttajia. Saksa tietenkin, no nyt on mielenkiintoinen ajankohta puhua tästä, mutta realiteetteja nämä ovat. Kysymys kuuluu, miten tämä asia hoidetaan niin, että kaikki hyötyvät. maahanmuuttajia on hoidettuna niin, että kaikkien huolenaiheet otetaan huomioon. Vastaanottavat jäsenvaltiot, yhteiset kysymykset, joita syntyvät lähtömaissa, aivan vuoto esimerkiksi G20 mailla oli tällainen työryhmä Saksan puheenjohtajakaudella siitä, miten voidaan laillinen maahanmuutto – työn perässä muuttaminen hoitaa paremmin. Tässä on kyse laillisesta maahanmuutosta, sitä, että tullaan töihin ja varmasti laillisten maahantulijoiden sopeuttaminen työmarkkinoille on tärkeä kysymys. Pilottihankkeiden kautta oppien toisilta voimme nähdä, että jotkut ohjelmat toimivat paremmin, jotkut vähän heikommin, mutta tässä varmasti olisi yhteistyön mahdollisuus. Tämä liikittyy tietenkin myös kauppa. Puhun maatalouskaupasta. Jos ihmiset eivät tänne pääse, eivätkä ihmiset, ja sitten rahoitus kulkee investoinnit vapaasti, niin kyllähän palveluiden ja tuotteiden kysyntä liittyy työvoiman kysyntään myös. Ja tämä linkittyy kaikki kauppaan. Ja sitten työllisyyskysymykset. Eli mitä haasteita ja rajoituksia tällä saralla on. Eli tiettyjä rajoitteita on, mutta miten pitkälle voidaan mennä on olemassa tietty minimitaso ja sitten siirrytään vähän harmaammalle alueelle, ehkä enemmän kauppakeskusteluun. Ja lopulta ohjelmista, siitä mitkä ohjelmat toimivat paremmin, mitkä huonommin. On suhtauduttu hyvin myönteisesti integroituun lähestymistapaan, mutta sen toteuttaminen paikallistasolla on 10 000 kertaa haasteellisempaa. Siksi jos lähdetään pohtimaan integroitumista, no yksi asia on se, että todetaan, että on mikrotaso, alueellinen taso – millä alueella voitaisiin integroitua. Tarkoitan puu, kysyntä ja tarjonta, eli osaamisen lisäämistä. Johtaako tämä samalla sitten kyseisen sektorin kehittymiseen? Kyllä yksityinen puoli suhtautuu melko avoimesti. Monet monikansalliset yritykset myös, jotka ovat siellä toiminnassa jo, mutta – ketjun kautta syntyy tällaista alustaa eri sidosryhmille, joko yrityksille tai tuottajille tai työntekijöille ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että pilottihankkeiden kautta, integroitujen hankkeiden kautta saamme vielä paljon oppia. Olisi hienoa, jos työllisyysryhmä voisi tunnustaa sen, että tähän suuntaan on kuljettava. Samalla tunnustaa se, että oppia tarvitaan edelleen. Ja järjestelmiä ollaan luomassa ja Euroopan parlamenttikin haluaa tästä prosessista oppia. Ehkä yksi seikka epätasa-arvoisuus, digitaaliset työpaikat ja työn tulevaisuus kysymykset liittyvät tähän teknologian vallankumous saattaa aiheuttaa nyt lisää epätasa-arvoa. Ja tässä pitäisi ajatella asioita maiden kesken ja myös maiden sisällä. Teknologian kehittyminen ja tässä vauhdissa mukana pysyminen antaa paljon uusia mahdollisuuksia kehittävälle maailmalle, Afrikalle erityisesti, mutta – Tämän tarvitaan kyllä koko lailla ekosysteemiä ympärille ihan perusteista. Sääntelyyn, nettipalveluihin. Tämän tärkeä ala. On pyrittävä siihen, ettei epätasa-arvo lisäänny maiden kesken ja maiden sisällä. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia anna komission edustajalle Karla Monteselle pian puheenvuoron. Kauppa mainittiin. Kaupasta voidaan saada hyviä lopputuloksia ja mielestäni kauppasopimuksemme ovat kehittyneet aivan valtavasti muutaman viimeisen vuoden aikana. Kauppasopimukset Afrikan kanssa, muiden maailman osien kanssa, jossa kysymys ei ole pelkästään siitä, että hoidetaan näitä jossa äh, käydään kauppaa tavaroilla, vaan paljon muustakin. Ja ehkä voisitte siitä kertoa hiukan. Ja sitten kun keskustellaan maatalousalasta, niin entäpä ilmastonmuutos? Ilmastokatastrofit ei Länsi-Afrikassa tällä hetkellä, mutta Itä-Afrikassa todella suuria ongelmia. Mitä voimme yhdessä tehdä Ja tämä voisi olla siis asioita, voitaisiin laittaa vielä tuonne muistilistaan asioista, jotka pitää saada hoidettua. Digitaalinen kehitys. Onko tässä kohdin jotain, jota voimme tehdä yhdessä? josta sekä Eurooppa että Afrikka saavat hyötyä. Te voitte siis valita ja pyrkikää antamaan meille vastauksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. No paljonpa tuli kysymyksiä. Palaisin ehkä kysymykseen rauha- ja vapauden ehtoihin maissa, millä tavalla Eurooppa voi toimia. Niin on aivan totta, aivan kuten täällä mainittiin, niin tuo manner on tietysti yksi, mutta siellä tilanteet poikkeavat valtavasti maasta toiseen. Se, monet ovat eh, hyvässä kasvussa, korkean tason eh, maita, mutta sitten on toisia maita, joissa taas epävakaus vallitsee, eh, turvattomuus ja hauraus. Eli on selvää, että Euroopan unionin tuen taso vaihtelee myös siltä pohjalta, mistä maasta on kysymys. Palasin juuri Nigerian koillisosista. Siellähän on Boko Haramin säännöllisiä isk- lukuja. Nigeriahan on yksi niistä maista, jossa on valtavat taloudelliset potentiaalit ja selkeä kasvu. 400 miljoonaa asukasta pelkästään siellä vuonna 2030 ja tällä hetkellä se on keskittynyt maatalouteen, mutta se on täysin jumissa juuri näiden hyö- terroristihyökkäyksien vuoksi. Eli tässä meidän toimintakapasiteettimme on rajallinen ja politiikkamme liittyy työllisyyskysymyksissä myös siihen, että pyritään säilyttämään tilanne, eli säilyttämään tuo turvallisuus ja kehitys. Ja samalla pyrimme myös ottamaan huomioon ne eri peruselementit, jotka ovat oleellisia – jotta saataisiin taloudellinen kehitys ja turvallisuus kehittymään. Ja näin tehdään. Pyritään siis varmistamaan ehkäpä myöskin ammattikoulutus niille, jotka ovat joutuneet sisäisesti siirtymään ja jotka ovat leireillä, jotka voivat sitten myöhemmin heti saada ammatin. Mutta ongelmat ovat hyvin moninaisia Afrikan mantereella. Mikä sitten parlamentin rooli tässä voisi olla? Otan esille se, mikä Lyk mainitsi. Tärkeää mielestäni on se, että jatketaan sen roolin painottamista, joka on inhimillisen pääoman investointi koulutukseen, ammattikoulutukseen. On totta, että sillä yksin on vain rajallinen vaikutusvalta, mutta kuitenkin se on merkittävässä asemassa. Ja viime vuosien aikana olemme ehkä hiukan kääntäneet selkämme tälle koulutukselle. Meidän tulee jatkaa sen merkityksen painottamista Afrikan mantereella. Siis koulutus on tärkeässä asemassa, kuten myöskin ammattikoulutus. Ja sinne täytyy investoida inhimillistä pääomaa. Göteborgin päätökset tänä viikonloppuna osoittavat myöskin, että on tärkeää uudelleen painottaa koulutuksen merkitystä. Tämä on tärkeä viesti ja myös tärkeä viesti suhteessa maahanmuuttoon. Euroopassa kansalaisyhteiskunnassamme, hallituksissamme on voimia, joiden tavoitteena on painottaa maahanmuuttoa. Onpa kysymys sitten laittomasta tai laillisesta maahanmuutosta. Ja minusta meidän tulee yhdessä jatkaa näiden maailmanlaajuisten haasteiden tarkastelua. Mehän tiedämme, että ne vaikuttavat työllisyyteen Euroopassa. Meidän täytyy sitä pohtia ja täytyy pohtia sitä myös Afrikan mantereella. Meidän täytyy myöskin pohtia sitä, millä estetään kuolemat aavikoilla tai välimeressä ja millä tavalla mahdollistaan laillinen maahanmuutto, niin että voisimme käydä paljon rakentavampaa keskustelua afrikkalaisten kumppanimaiden kanssa. Siitä syystä mielestäni Euroopan parlamentin rooli voi olla tällaisen vastapainon luominen tietylle painostukselle Euroopassa, joka vastustaa maahanmuuttoa. Ihan pelkästään vastustaa. Ei ihan sama minkälaista maahanmuuttoa, onpa se sitten laillista tai laitonta. Meidän tulisi edelleenkin tarkastella erityisesti laillista maahanmuuttoa, joka vie eteenpäin tätä vuoropuheluamme näiden kumppanimaiden kanssa. Integroitu lähestymistapa, sehän jo mainittiinkin. Voisin ottaa siitä joitakin esimerkkejä. Nämä hankkeet esimerkiksi Nigerissä ovat tietysti Pisaravaltameressä, mutta ne ovat esimerkki siitä, millä tavalla todellakin tänä päivänä me viemme eteenpäin tällaista integroitua lähestymistapaa ja asetamme sen etusijalle. Siinä me hyödynnämme kaikkea eri politiikkaamme ja asioihin puuttumismahdollisuuksiamme. Me katsomme koulutuspolitiikkaamme, myös teknisen alan osaamista, maatalouspuolta ja sosiaalipolitiikkaa. Eli moniosainen lähestymistapa. Tietysti meillä nyt tässä vielä mitään taikasauvaa vielä ei ole käytettävissä. Mutta tilanne on erittäin tärkeä. Meidän täytyy kyetä analysoimaan ja identifioimaan ne ohjelmat, jotka ovat kaikkein sopivimmat ja niiden avulla kyetä identifioimaan jälleen kerran näitä arvoketjuja. Näin voidaan viedä asioita paljon enemmän eteenpäin, identifioimaan ne, missä on menty eteenpäin ja todeta, että esimerkiksi maataloudessa katsoa, missä linkissä tässä ketjussa pitäisi ponnistella eniten, jotta voidaan luoda näitä työpaikkoja. Ja siis hyvälaatuisia työpaikkoja. Kauppapuolella meillä on tietysti paljon tehtävää Valitettavasti Afrikan mantereen kohdalla emme vielä ole onnistuneet solmimaan kaikkia talouskumppanuussopimuksia, jos katsotaan Itä-Afrikkaa, anteeksi, Länsi-Afrikkaa, niin siellä Nigeria ja Mauritania ovat tärkeässä asemassa. Ja tietyt kumppanuusmaat, niille täytyy osoittaa se, mikä tässä on etuna, mikä on se taloudellinen etu, joka tarjotaan näille maille, jos nämä sopimukset viedään päätökseen. Tarvitsemme vielä aikaa. ehkä täytyy tehdä vielä lisätyötä, ehkä täytyy tehdä vielä tutkimuksiakin, jotta voidaan todella vakuuttaa nämä maat siitä, että sopimusten allekirjoittaminen tuo todellisia konkreettisia etuja niiden taloudelle. Toinen tärkeä kysymys, joka on otettu esille, koskee ilmastonmuutoksia. Luonnollisestikin ne merkitsevät tärkeää politiikkaa. Ja se on yksi sellainen osio, johon sovellamme tätä valtavirtaistamista. Eli kun olemme rahoittamassa maatalousalalla jotain, niin otamme huomioon silloin sen ilmastovaikutuksen, joka näillä toimenpiteillä on. Millä tavalla voidaan esimerkiksi suosia sellaisen maataloustekniikan oppimista, joka on ilmastoystävällistä. Näin meidän pitää ottaa siis huomioon näissä tämä ilmastohaaste. Sehän on äärimmäisen tärkeä kysymys, jota täytyy analysoida poikkileikkaavalla tavalla kaikissa toimissamme sisältäen myös toimimme maataloudessa, kuten juuri koko tämän kokouksen ajan on todettu. Sehän muodostaa tänä päivänä työpaikkojen luomisen tärkeimmän pääoman Afrikan mantereella. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Olemme saavuttamassa tämän keskustelun loppua. Ja olen kiitollinen siitä, että pääsitte paikalle. Ja että aloititte keskustelumme osoittamalla, miten teidän tavoitteenne ovat niin lähellä meidän tavoitteitamme. Sillä mehän aloitimme keskustelemalla hyvälaatuista työpaikoista. Ja tämä on siis numero yksi meidän tavoitteissamme. Ja olemme kiinnostuneita Brysselin ulkopuolisesta elämästä, jopa Euroopan ulkopuolisestakin elämästä. Ja siksi olemme kovin kiitollisia siitä, että olette paikalla ja että voitte osallistua tähän keskusteluun. Näin jatkamme työtämme, jotta saamme jatkuvuutta näihin yhteyksiimme ja tietoihimme siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Meillähän se on naapuri, mantereemme, Afrikka. Saamme tietää, mitä siellä tapahtuu, mitä tehdään huonosti, mitä voidaan tehdä oikein. Kiitoksia siitä siis, että tulitte paikan päälle. Nyt voidaan tehdä ihan mitä haluamme. Kiitoksia.